Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen. Kollegat, tervetuloa sydämellisesti kokouksemme jatkoon. Eilen ja tänään hän on jo keskusteltu yhdessä tänään iltapäivällä. Sieltä kohta 10 on lykätty, sitä ei käsitellä. Tästähän puhuttiin jo eilen. Kohdat 11.12 on nyt käsittelyssä maakaasun to- toimitukset ovat esityslistalla. Eli tässä tehdään tällainen erottelu, että ensin vaikutusten arviointia käsitellään ja kysytään siitä, koska aikaisemmin keskustelussa on ollut joskus se tilanne, että ei ole sitten ollut tarpeeksi aikaa käsitellä sitä kysymystä, että mitkä vaikutusarvioinnin perusteet oikeastaan ovat, onko siihen kysymyksiä, Ymmärrämmekö sen ne perusteet vai ei? Ja sitten toinen osa tästä ihan konkreettisesta komission ehdotuksesta puhuttaisiin. Toimittaisin tervetulleeksi johtajan komissiosta Matias Ryytten Tren pääosastolta ja hän viime yksikön ja olemme sopineet niin, että ensin herra Ryytte alustaa hieman ja sitten sen jälkeen herra Vinva valaisee yksityiskohtaisesti tätä vaikutusarviointia, sitten siitä puhutaan ja sen jälkeen asetuksesta. Herra Rytte, teillä puheenvuoro. Tervetuloa. Werde auf Englisch weitermachen, wenn ich äh, darf. Ich kann aber nachher gerne... Niin, minä jatkan tässä englanniksi. Jos sallitte, niin hyvin lyhyesti johdattelen teidät siihen työhön, jota me olemme tehneet tämän asetuksen suhteen, joka liittyy kaasun toimitusvarmuuteen. Ehkä lähdemme liikkeelle poliittisesta puolesta. Paras vaikutusten arviointi, jonka me olisimme voineet saada kaasun toimitusvarmuudesta, oli tämä Venäjä-Ukraina kaasukriisi tämän vuoden alussa. Tämä kriisi sitä pystyttiin hoitamaan kaikilla tasoilla, saatiin hyvä yhteistyö aikaiseksi, mutta yhteistyö, joka kuitenkin sitten toimii tällaisessa juridisessa tyhjiössä. Yhteistyö ensinnäkin yritysten välillä, yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja myöskin alueellisella tasolla ja myöskin yhteistyö yritysten, jäsenvaltioiden ja komission välillä. Me toimimme juridisessa tyhjössä, jos asian voi näin ilmaista, koska meidän piti tehdä koko joukko päätöksiä ja meidän täytyi saada aikaiseksi koko joukko välineitä, joilla ei ollut kunnollista oikeusperustaa, kuten esimerkiksi valvojien lähettäminen paikalle, paikan päälle Ukrainaan, kuten esimerkiksi hyvin tiivis yhteistyö valtion päämiesten ja hallitusten päämiesten tasolla. Ja tämä kaikki johti siihen, että me halusimme hieman hoputtaa tätä ehdotusta, joka liittyy siis tämä asetus, joka liittyy kaasun toimitusvarmuuteen, mutta luonnollisestikin samalla laadittiin myöskin yksityiskohtainen vaikutusten arviointi. Minun kokemukseni vaikutusten arvioinneista on se, että itse asiassa kun me työstämme näitä vaikutusten arviointeja, niin se, johtaa parempaan päätöksentekomenettelyyn, koska esitetään faktoja ja numeroita ja näistä myöskin täytyy sitten keskustella ja niitä täytyy tarkastella. Ja tästä syystä jälkikäteen päätöksentekomenettely on nopeampi. Ehdottaisin teille, että me ensinnäkin ja Ronaldo Vinoa tulee tekemään tämän luomme nopean tilannekatsauksen tähän vaikutusten arviointiin ja sitten me voimme vastata kysymyksiin ja sen jälkeen sitten ryhdymme esittelemään tätä itse asetusta. Herzlichen Dank, Herr Rüte, Herr Wilma. Kiitoksia, herra Rüte. Sitten herra Wilma. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitos, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ehdotan todellakin teille, että käydään tämä vaikutusarviointi läpi nopeasti, mutta ensinnäkin tämä kriisi oli se paras vaikutusten arviointi. Tämä ensimmäinen kalvo heijastaa tätä. Tämä tammikuun kriisi osoitti selvästi, EUn vaikutukset silloin, kun Ukrainassa on suuremman luokan häiriö kaasutoimituksissa, ja tämä johti reaktioiden sarjaan EUn suuntaan, ja näitä on hyvin mielenkiintoinen tarkastella, koska itse asiassa kaikki, eh, joka löytyy, kaikki mikä löytyy tämän vaikutusten arvioiden taustalta, siihen on vaikuttanut hyvin pitkälti se, mitä tammikuussa nähtiin. Ehkä voisin tässä vain mainita sen, että Iso-Britannia johon nämä leikkaukset eivät suoranaisesti vaikuttaneet, niin nähtiin, että Isosta Britanniasta tuli kaasuvirtoja Euroopan mantereelle, jotta kompensoitaisiin niitä kaasutoimituksen katkoksia, joita Euroopassa oli. Eli tämä häiriö todellakin vaikuttaa koko EU:n, joka on tällä hetkellä sisämarkkina eurooppalaisella tasolla. Sitten seuraava kalvo. Olemme myöskin nähneet, että tämä häiriö vaikutti 12 jäsenvaltioon Euroopan unionissa ja myöskin Länsi-Balkanin maihin. Se vaikutti joidenkin kohdalla tämä leikkaus oli 100 prosenttia, joidenkin muiden kohdalla 20-25. Eli tämä vaikutus ehkä välimatkan kasvaessa oli hieman pienempi, mutta selvästikin länsi- ja Itä-Euroopan maat joutuivat vaikutusten alaiseksi. Meillä oli kaksi viikkoa näitä katkoksia Ukrainan suunnasta 20 prosenttia EUn kokonaiskulutuksesta ja tuossa oli hyvä aika nähdä mikä toimii ja mikä ei. Ja totesimme, että moni asia toimi. Ensinnäkin sisämarkkinoilla sisämarkkina on hyvä väline toimitusvarmuuden kannalta ja tästä nähtiin hyötyjä. Näimme myöskin, että yritykset hyvin lyhyellä aikavälillä voivat saada aikaan sopimuksia, jotta toimittavat kaasua hätätilanteessa, jos jossakin äh, puolella Euroopan unionia kaasusta on puutetta. Ja äh, huomasimme myöskin, että meillä on hyvät hätäsuunnitelmat. Kaasun koordinaatioryhmä EUn tasolla toimi hyvin. Se teki yhteistyötä jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa ja koitettiin selvittää, mitä oli tapahtumassa ja pyrittiin koordinoimaan päätöksiä komissio koordinoi sitten asioita tämän kaasukoordinaatioryhmän kanssa. Näimme myöskin käänteisvirtojen edut koska idästä länteen putkistustoiminnat ja sitten siellä oli mahdollisuus kääntää tämä virtaus toiseen suuntaan. Bulgarian ja Kreikan tapauksessa ja Tsekin ja Slovakian tapauksessa tämä auttoi. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, josta meidän täytyy ottaa tulevaisuuden kannalta opiksi. Ja myöskin huomasimme, että kaikki kotitaloudet lukunottamatta Bulgaria saivat loppujen lopuksi sitten kaasua. Mutta näimme myöskin, mikä ei toiminut ja totesimme, että infrastruktuurissa oli puutteita sen suhteen, että kaasua oltaisiin saatu sinne, mistä sitä puuttui ja tällä oli hyvin vakavia seurauksia tietyille maille ja tietyt maat eivät olleet täysin valmistautuneita selviämään kriisistä ja ne maksoivat siitä kovan hinnan. Tiedonvaihto ja läpinäkyvyys eivät olleet riittäviä pureutumaan näihin ongelmiin. Totesimme myöskin, että rajat ylittävässä koordinaatiossa hätätoimissa oli puutteita koska hätätoimet esimerkiksi olivat rajan yhdellä puolella asianmukaiset ja toisella eivät ja siitä syntyi ongelmia. Sitten kansalliset toimenpiteet, joilla oli negatiivisia vaikutuksia, niillä oli sitten naapurimaille negatiivisia vaikutuksia. Näimme myöskin, että jäsenvaltioiden välillä ei ole solidaarisuutta koska sellaista solidaarisuutta ei ollut olemassa, ei ollut mitään sopimuksia jäsenvaltioiden tasolla toinen toistensa auttamiseksi. Ja totesimme myöskin, että riskin arviointi oli riittämätöntä ja se johti sitten riittämättömään valmistautuneisuuteen. Tämä oli siis se vaikutus, joka tammikuun kriisillä oli. Ja todellakin koko komission ajattelutapa tämän asetuksen valmistelussa ja vaikutusten arvioinnin laantimisessa oli se, että me tarkastelemme kaikkea sitä, mitä tammikuussa tapahtui, koska tämä oli mahdollisuus keskustella syvällisesti kaikkien sidosryhmien, jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa siitä, mitä oli tapahtumassa. Sitten seuraava kalvo. Meillä on viisi eri vaihtoehtoa politiikan suhteen. Ensinnäkin se, että emme omaksu mitään uutta Euroopan Euroopan unionin politiikkaa. Toinen on se, että olemassa oleva direktiivi 2004-67 sitä äh, toteutetaan asianmukaisemmalla tavalla. Kolmanneksi vapaaehtoinen lähestymistapa teollisuuden taholta. Neljänneksi direktiivi 2004-64 sitä tarkistettaisiin tai sitten laadittaisiin asetus koskien kaasun toimitusvarmuutta. Eli tarkastellaanpa ensimmäiseksi tätä ensimmäistä, jonka mukaisesti mitään uutta EUn politiikkaa ei laadita. Tukeuduttaisiin kolmanteen sisämarkkinapaketin pakettiin sellaisena, kun se julkistettiin tämän vuoden heinäkuussa ja tarkastella myöskin sitä, mitä Euroopan elvytyssuunnitelma voisi tuoda mukanaan ja myöskin TEN-infrastruktuuria ja sen tarkistamista, joka on edessä vuonna 2010. Mutta Tämä vaihtoehto johti siihen johtopäätökseen, että se ei johtaisi selkeään vastuuseenottoon kaasun toimitusten suhteen, se ei johtaisi selkeisiin standardeihin, eikä ollut riittävästi kannustimia investointeihin, infrastruktuureihin, jotka ovat välttämättömiä, jos me haluamme taata toimitusvarmuuden sisämarkkinoilla, eikä ollut myöskään mitään lausekkeita, jotka koordinoisivat toimintaa hätätilanteessa, eikä ollut mitään solidaarisuutta solidarisuusvälineitäkään, eli tämä vaihtoehto eh, ei meidän mielestämme ollut kovinkaan lupaava. Sitten toinen vaihtoehto, parempi täytäntöönpano tämän olemassa olevan direktiivin 2004-67 suhteen, eli tarkastellaan olemassa olevaa direktiiviä, mutta me olemme tehneet tämän direktiivin toteuttamisesta kertomuksen. Se julkistettiin samaan aikaan, kun tämä asetus julkistettiin heinäkuussa ja me totesimme, että tämä direktiivi on johtanut suuriin eroavaisuuksiin näissä standardeissa, joita 27 eri jäsenvaltiossa toteutetaan, ja ainoastaan kymmenen jäsenvaltiota on määritellyt hätätoimet kansallisissa hätäsuunnitelmissaan. Ei ole mitään koordinointivaatimuksia tässä direktiivissä. Myöskään ei ole mitään selkeää määritelmää näistä vastuista ja eri osapuolten rooleista, eikä myöskään sitten ole kriisien suhteen riittäviä vaatimuksia. Ja täten me päädyimme siihen, että joskin käytettäisiin vaikka rikkomusmenettelyä tämän, tällaisen direktiivin suhteen, niin se ei johtaisi sellaisiin tuloksiin, jotka olisivat toivottavia. Sitten kolmas vaihtoehto, vapaaehtoinen toiminta teollisuuden taholta. On totta, että teollisuus on olennainen silloin, kun puhutaan hätätilanteista tai markkinapelureista, koska markkinapelurithan tuovat eloa markkinoille ja joko kaasun toimittajat tai operaattorit, eli heillä on huomattava rooli. Ja kysymyksenä onkin se, voisimmeko me luottaa yksinomaan teollisuuden toimiin. Me tiedämme kaikki, että että siirtoverkon haltijat tekevät yhtä, yhä enemmän yhteistyötä, myöskin kaasun jakelijat. Tammikuussa näimme tämän, että ne myöskin voivat laatia lyhyen aikavälin sopimuksia ja myöskin sääntelijät voivat tehdä kaikenlaisia asioita ja oli myöskin kaasi, kaasuteollisuuden aloite, joka julkistettiin Berliinissä kesäkuussa 2009 ja siinä tarkasteltiin sitä, miten toimitusvarmuuteen voitaisiin teollisuuden taholta paremmin pureutua, mutta totesimme, että tämä ei johtaisi integroitun lähestymistapaan kaasun toimitusvarmuudessa eikä se johtaisi myöskään yhteisiin standardeihin, koska ne ovat hyvin tärkeitä, jos halutaan solidaarisuus- ja vastuualueet määritellä järjestelmässä ja toimitusvarmuus olisi edelleen julkisen alan asia ja valtion vastuulla. Ja esimerkiksi Ranskan tapauksessa Ranska varmaankin sanoisi, että toimitusvarmuus on tällainen kuninkaallisten etuoikeus, eli se kuuluu valtiolle. Eli jos yksinomaan tukeudutaan teollisuudelle, se ei riitä, vaan täytyy saattaa kaikki osapuolet yhteen. Sitten neljäs vaihtoehto. Se koostuu siitä, että vuoden 2004 direktiiviä tarkistettaisiin me olemme osoittaneet tarpeen sille, että tätä direktiiviä tarkistettaisiin tätä direktiiviä 2467 ja me olemme myöskin identifioineet tarpeen mukauttaa tämä, nämä puitteet tähän asetuspuitteisiin, tähän kolmanteen pakettiin. Mutta, ja tämä liittyy siihen, mitä juuri sanoin teollisuuden roolista, olemme nähneet, että teollisuuden täytyisi olla täysimittaisesti mukana tässä prosessissa direktiivi, se koskee ainoastaan jäsenvaltioita ja tästä on seurauksena pitkät siirtymäkaudet, kun tätä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön ja tämä puolestaan voisi johtaa suuriin eroavaisuuksiin jäsenvaltioiden välillä. Tämä oli nähtävissä jo edellisenkin direktiivin kohdalla, eikä tämä johtaisi luottamuksen tai solidaarisuuden syntyyn, jotka ovat tärkeitä tällaisessa järjestelmässä, jotta hätätilanteessa voidaan toimia ja toimitusvarmuus taataan. Jos on erilaisia standardeja jokaisella jäsenvaltioilla, niin silloin ei olisi tasavertaisia toiminta, tasavertaista toimintaympäristöä. Sitten jos tarkastellaan viidettä vaihtoehtoa, toisin sanoen, että laadittaisiin asetus kaasun toimitusvarmuudesta, tässä me voimme todeta, että tämän tyyppiset välineet äh, loisivat johdonmukaisuutta ja selvyyttä kautta Euroopan. Ja nämä ovat täysin välttämättömiä, jos me haluamme saada aikaan solidaarisuutta eri EU-kolkkien välillä. Olemme myöskin todenneet, että realistinen skenaario tällaisissa häiriötapauksissa, kuten tammikuussa nähdin, ne vaativat hyvin määriteltyjä standardeja infrastruktuurin ja toimituksen suhteen, toisin sanoen harmonisointia direktiiviä, äh, asetusta voitaisiin soveltaa suoraan eri toimijoihin, oli kysymys sitten äh, julkisista viranomaisista tai kaasun toimittajista, ja se loisi myöskin vakaan perustan yhteistyölle, ja sitäkin tarvitaan. Se myöskin määrittelisi, mikä yhteisön mukanaolo tässä olisi, eikä tarvittaisi pitkiä siirtymäkausia, ja se myöskin rajoittaisi tämän äh, siirtymäkauden äh, mukanaan tuomat äh, eroavaisuukset. Nämä olivat, niitä, nämä olivat ne viisi vaihtoehtoa, joita me tarkastelemme, ja näihin vaikutti suuresti tämä tammikuun kriisi. Tämä täytyy ymmärtää, ja tästä syystä laadittiin myöskin asiakirja, jossa kerrottiin tämä tammikuun kriisin tarina, ja ne johtopäätökset, joita siitä voidaan vetää. On hyvin tärkeää tarkastella tätä tukemassa tätä muodollista vaikutusten arviointia, joka on jätetty. Minä päätänkin puheenvuoroni tähän, jotta meillä jää aika keskustella. Herzlichen Dank. Das war jetzt die... Kiitoksia. Tässä siis selvitettiin vaikutusten arviointia. Nyt meillä ja teillä on mahdollisuus kysyä tästä kysymyksiä vaikutusten arvioinnista, jos siellä on sellaisia kohtia, joista tarvitaan lisävalaistusta, tai ehkä olette sitä mieltä, että siihen pitäisi saada lisää sisältöä. Tästä pitäisi nyt ensin keskustella. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö on kollega Vidal Kvadrasilta. Gracias. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja kiitos myös pääjohtajalle ja johtajalle tästä esityksestä, joka koski vaikutusarviota koskien tätä lainsäädäntöä, joka koskee kaasun toimitusvarmuutta. Yleinen vaikutelma, joka on saanut, syntyy tässä kuunnellessani teitä ja luettuani asiakirjaa tarkkaavaisesti, on se, että säädös, josta keskustelemme tänään, oli ehdottoman välttämätön. Kysymys on lainsäädännöstä, joka ei saanut mitään valtaisaa inspiraatiota aikaiseksi, mutta kuitenkin oli ehdottoman välttämätön. Lähtien liikkeelle tästä, niin kun ajatellaan tätä vaikutusta ja erilaisia konkreettisia kysymyksiä – Minua kiinnostaisi yksi kysymys. Neuvosto, joka, joka meidän kumppanimme, parlamentin kumppani, lainsäädäntöä käsiteltäessä on kenties voisi aiheuttaa jotakin tiettyjä vaikeuksia yhteispäätösmenettelyn yhteydessä tämä vaikutusarviointi, siinä tehdään tällaisia kvantitatiivisia arviointeja, jotka liittyvät kustannuksiin, joita on eh, tämän eh, N-1 eh, standardin soveltamisella eri jäsenvaltioissa. Ja vaikka kieli, tämän vaikutusarvioinnin kieli, on hyvin varovaisesti selkeää kieltä, se kuitenkin rajoittuu arvioinneissa siihen, että kun tätä, tämä säädös tuli voimaan, niin sillä pyrittiin kattamaan kaikki ehdot, mitä, katsottiin, mitä kustannuksia täällä sitten oli eri jäsenvaltiossa, ja todettiin, että ne eivät suinkaan olisi yhtenäiset. On sillä siis se, että on jäsenvaltioita, joissa kustannukset tulevat olemaan hyvin korkeita, tai sellaisia jäsenvaltioita, joissa kustannukset ovat huomattavasti alhaisempia tai laskemaan. Ja kysymys onkin, mistä pisteestä lähtien komissio uskoo, ajatellen lukuja, jotka sillä on käytössään, että tämä heterogeenisuus, joka liittyy kustannuksiin eri jäsenvaltioissa, kun on kysymys jäsenvaltioista, jäsenvaltioissa syntyvistä kustannuksista, kun tämä lainsäädäntö pannaan toimeen, miten pitkälti ne tulevat aiheuttamaan vaikeuksia siinä vaiheessa, kun tätä hyväksytään, ja minkä tyyppisiä mekanismeja, solidaarisuuden, rahoituksen mekanismeja voitaisiin ottaa käyttöön, että voitaisiin välttää eh, varaukset, joita erilaisilla jäsenvaltioilla saattaisi olla, siis sellaisilla, joita nämä kustannukset erityisesti koskettaisivat. Kiitokset. Ehkäpä tähän kysymykseen voisi vastata heti, se on ehkä fiksumpaa, koska nämä ovat hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä. Herra Ryytä, olkaa hyvä. Ich ähm, möchte auch auf... Äh... Haluaisin siis ajatellen tätä vaikutusten arviointia, niin viittaisin tähän minus yksi indikaattoriin. Ja kustannusarvioinnissahan sellainen taulukko, joka suunnilleen nä- näyttää, mitä nämä eri kustannukset tulevat olemaan eri jäsenvaltioille N-1 toimeenpanossa. Se on tällainen taulukko, jonka olemme kehittäneet siltä perusteelta, mitä olemme saaneet tietoja. Tällä hetkellä olemme saamassa lisätietojakin, mutta tästä taulukosta näkee jo ihan selkeästi, että toinen osa tätä työtä, jota on viime kuukausina tehty, koskien tätä talouden elvytyssuunnitelmaa, niin jokaisessa jäsenvaltiossa koskee N-1 standardia. Otetaan huomioon sielläkin, missä se ei ole ollut. Eli nämä projektit, hankkeet, joita on aiottu tehdä elvytysohjelmassa, että ne todella toteutetaan, niin siinä jo monet jäsenvaltiot N-1 kynnyksen pystyvät ylittämään. Toinen kohta, joka on myös tärkeä. Asetuksessa edellytetään alueellista yhteistyötä. Mitä enemmän alueellista yhteistyötä on jäsenvaltioiden välillä, sitä halvemmaksi tämä tulee. Jos jäsenvaltio haluaisi itse saavuttaa enemmän yksi standardi, niin voi ihan olla hyvin, että se olisi kalliimpaa kuin että esimerkiksi Bulgaria ja Kreikka yhdessä työskentelevät sen eteen ja toteuttavat enemmän ykkösen koska sitten ikään kuin täydentävyys infrastruktuureissa tulee kuvan mukaan. Ja siinä mielessä on vaikea sanoa etukäteen, mitä ne oikeat kustannukset tulevat olevaan. Mutta olemme todellakin yrittäneet intensiivisesti. Ja tästä varmaan tulee vielä eh, kuvakin tuonne kalvolle tästä N-1. Ja olemme siis sitä yrittäneet todellakin arvioida. Manski als nächster. Herra seuraavana. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Asetus antaa kaksi vuotta sille, että kaksisuuntaisia liityntöjä saataisiin aikaan olemassa oleviin kaasuyhteyksiin. Se ei ole kovin paljon aikaa. Erityisesti kun otetaan huomioon se, että usein kyseessä ovat investoinnit, joilla ei ole todellista perustelua. Rahas ongelma siis on. Kysymys julkisesta avusta tällaisille investoinneille. Ollaanko tässä aiottu jotakin muuta julkisen tuen muotoa siihen, että asetuksen vaatimukset täytetään? Ja näiden menetysten kompensaatio, jota operaattoreille tulee liityntäverkon haltijoille, voiko siihen ottaa EU-rahastoja käyttöön Esimerkiksi se väline, joka TEN välineen korvaa. Tarifien puitteissa tätä ei varmasti voida täyttää, kun otetaan huomioon, että se voi vaikuttaa sitten yksittäisten kaasunostajien tilanteeseen. Tämä, tai jos ajatellaan tätä poikkeustilannetta kaasun saamisessa, niin se pitäisi julistaa myös tämä poikkeustila, kun yksikin valtio on ongelmissa, pelkästään valtioryhmä. Kun Yksi maa ei saa näitä kaasutoimituksia. Näyttää siltä, että komission pitäisi nopeammin kuin seitsemän päivän aikana verifioida tällaisen poikkeustilan olemassaolo ja sen julistaminen. Sitten viimeinen huomio, asetus tietysti parhaalla tavalla voi säädellä sitä, että miten kaasu virtaa yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Asetuksen pitäisi käsitellä myös periaatteellista asiaa, Eli sisäinen eriyttäminen kaasun toimituksissa. Se on ehkä perustavanlaatuisempi kysymys ja ehto kaasun toimitusvarmuudelle ja energiavarmuudelle. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Bitte auch die Kommission zu Kiitoksia komissiota pyydän nyt taas vastaamaan, mutta nyt pyydän, että vain vaikutusten arvioinnista haluttiin puhua ensin ja sen jälkeen asetuksesta ja toimeenpanosta. Yritetään todellakin pitää nämä erilleen. Tämä on aiemmin tehty, mutta näitä faktoja pitäisi tutkia enemmän kuin tehdään päätös, mitä tehdään. Herra Ryti, olkaa hyvä. Uh, uh, Jos sallitte, niin pyrin vastaamaan tähän kysymykseen. Ensinnäkin tällainen käänteisvirtaus tai molempiin, suuntava, molempiin suuntiin virtauksen mahdollistavat putkistot, niin me olemme tehneet tutkimuksia ja se maksaa vähemmän kuin mitä yleisesti ottaen ajatellaan. 1-5 miljoonaa, mitä tulee näihin suunniteltuihin kapasiteetteihin. Elvytysohjelmasta löytyy myöskin mahdollisuus käänteisvirtauskapasiteettiin 80 miljoonaa. Ja parhaillaan tätä arvioidaan. Eli tämä olisi tuoretta eurooppalaista rahaa, joka kohdistettaisiin käänteisvirtauskapasiteettiin. kysymys, jota monet teistä ehkä ovat pohdiskelleet, on se, milloin käänteisvirtauskapasiteetti on järkevää, koska aina sen käyttäminen ei ole järkevää silloin, kun on kysymys esimerkiksi eh, Puolan itärajalta kaasun virtaamisesta itään, idän suuntaan. Se tapa, jolla tämä nyt on muotoiltu tässä asetuksessa, mutta tästäkin voidaan keskustella on se, että on mahdollisuus myöskin sanoa, että me emme tarvitse tällaista käänteisvirtauskapasiteettia kaikissa putkistoissa, koska tietyissä tapauksissa se ei ole järkevää. Ja keskusteluissa ja kun asiaa tarkastellaan, niin meidän täytyy sitten tarkastella sitä, onko tämä poikkeussääntö tässä on oikea. Meidän mielestämme se on oikea Pitääkö se sitten määritellä eri tavalla, niin siitä voidaan keskustella. Sitten mitä tulee valtion tukiin käänteisvirtaustapauksissa, vaikkakin tässä on kysymys julkisesta toimitusvarmuusvelvoitteesta, niin tilanne olisi eri, jos valtio maksaa tästä kuin jos kysymys olisi valtion tuesta yritykselle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa. Kuitenkin me olemme myöskin asetukseen suunnitelleet sitä, että käänteisvirtauskapasiteetin kustannukset voidaan sisällyttää hintoihin. Tämäkin on keskustelu, joka tulee käydä. Eli osa näistä asioista, joista puhuitte, niin ne, niihin on jo vastattu tässä artiklassa 6 ja sen kappaleessa 5 asetuksessa, mutta olen havaitsevainen, että tuolta taustalta löytyy monta muutakin kysymystä, joista myöskin täytyy sitten neuvotella, kun asetuksesta ryhdytään keskustelemaan. Kiitoksia, sitten kollega Svoboda. Kiitos. On vain yksi kysymys. Herra Ryytä, te esitte selvästi yhteyden tämän elpymisohjelman ja siirtyvien toimenpiteiden ja asetuksen välillä ja aivan oikein. Totta kai rahoitusvaikutukset asetukseen vähenevät, jos käytetään tähän tätä elpymisohjelmaa. Me käydään asiasta pitkää keskustelua neuvotteluissa, jotka liittyvät elpymisohjelmaan neuvosto ja komissio olivat hiukan skeptisempiä. Komissio toisaalta pyrkii olemaan välittävänä tässä mutta komission Reding oli täällä ja sanoi, että hän on erittäin tyytymätön siihen, miten jäsenvaltiot käyttävät varojaan tai jättävät niitä käyttämättä ennen kaikkea äh, kommunikaation alueella. Ehkä energian osalta tilanne on toinen ja voitte sanoa meille, että, että maat innokkaasti sijoittavat rahoja ja nyt jo ryhtyvät siihen, mikä on välttämätöntä. Miltä, miten komissio näkee jäsenvaltioiden toiminnan elpymisohjelman puitteissa? Ovatko jäsenvaltiot todella tekemässä investointeja? koska tämä totta kai vaikuttaa myös tähän vaikutusarviointiin. Herra Ryt, hyvä. Minä en tietenkään pysty tarkkoja tuloksia arvioinnista, joka on vielä käynnissä, kertomaan. Mutta olen lyönyt vetoa, että enemmän kuin 70 prosenttia voidaan käyttää nopeasti. Ja olen varmasti, varma, että tämän vedon voitan. Mikäs panoksena on? Kein Geld. Ei rahaa. Meillä on mahtavia projekteja saatu. Ja mitä tulee sitten sähköelämän yhteistuotantoon ja äh, tuuleen, niin siinä ollaan arvioinnissa vähän pidemmällä. Se jatkuu, mutta periaatteessa voin sanoa, että tämä kova työ, jota kaikki ovat tehneet myöskin kesäkauden aikana, niin on selvästi tuottanut tuloksia ja on kannattanut. Hyvä uutinen. Ja sitten odotetaan lopullisia lukuja. Sitten kollega Brezina, olkaa hyvä. Eh, děkuji za slovo. Já bych především chtěl za návrh tohoto nařízení. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tästä asetusehdotuksesta meidän mielestämme tämä ehdotus on varsin hyödyllinen. Minun, meidän mielestämme nyt on tarpeellista noudattaa vain yhtä prioriteettia, eli tämä turvallisuuskriteeri N-1. Meidän ei tulisi perääntyä tässä asiassa, eikä meidän tulisi vesittää tätä vaatimusta. Me olemme puhuneet tässä kustannuksista, jotka, joita liittyy N-1 periaatteeseen. Ja kysymykseni onkin, mitä ovat ne mekanismit, joita voidaan käyttää, jos halutaan auttaa niitä maita, joissa vaje n yhden suhteen on suurin. Tiedän, että tämä on arkaluontoinen kysymys, koska tässä saattaa syntyä kiusaus puuttua markkinavoimiin ja markkinasuhteisiin, mutta kysymykseni komissiolle on, oletteko sitä mieltä, että tämä asetus sellaisena, kun olette sitä ehdottaneet, onko se riittävä, jotta me selviydymme sitten seuraavasta samantyyppisestä kriisistä? kuin tämä kriisi, joka nähtiin vuoden 2009 alussa. Tiedän, että tämä on hyvin arkaluotoinen asia. Meillä ei ole mitään olemassa olevaa energiapolitiikkaa. Energiapolitiikka on jäsenvaltioiden käsissä, mutta onko olemassa mitään muita toimenpiteitä, joita voidaan ehdottaa, jotta sitten vältyttäisiin seuraavalta kriisiltä? Herra Ryytti, olkaa hyvä. Mr. um... If I may, uh, say so, obviously... Herra Bresin, jos nyt voin sanoa, tietysti asetus on yksi osatekijä monien joukossa. En usko, että asetus ratkaisee kaikkia ongelmia. Minulla oli ilo avustaa piipalksia viimeisen neljän vuoden aikana Euroopan eläkepolitiikan arvioinnissa ja kun aloitin, niin siinä ihan alussa 2006 vuoden alussa, niin myöskin kaasukriisi oli. Mutta siihen aikaan keskusteltiin parlamentin kanssa TEN-verkoista energialle. Ja kaikki olimme samaa mieltä siitä, että TEN-verkot energialle pitäisi rahoittaa yksityisesti ja 140 miljoonaa seitsemän vuoden ajan riittäisi infrastruktuuriinvestointeihin julkista rahaa. Ja meidän kaikkien pitäisi syödä sanamme. Ja elvytyssuunnitelman kanssa on tehty osittain samoin. On tapauksia, joissa on järkeä, että, on, että annetaan julkista, julkisia investointeja infrastruktuureihin. Ja ensi vuonna olen melko varma, puheenjohtaja Barroso on tämänkin ilmoittanut, että keskustellaan eurooppalaisesta infrastruktuuripolitiikasta – energiaverkoista. Ja tietystikin tämä koko kysymyskeskustelu energiateen verkoista, niin siihen vaikuttaa tämä toimitusvarmuusaspekti vahvasti. Ja tämä on sitten eri ulottuvuus siihen kuin mitä nyt yritetään. Sen verrattuna mitä nyt yritetään tehdä. Näitä kahta pitäisi sekoittaa. n yksi standardi pitää puolustaa, mutta mielestäni asetus ei ole se väline, jolla voidaan antaa sille lisää rahoitusta. Herzlichen Dank, Mr. Wagen. Kiitoksia sitten herra von Wagen. Uh, thank you, uh, uh, President. Uh, I think like a majority... Kiitos, herra puheenjohtaja. Kuten suurin osa muistakin jäsenistä, minäkin olen sitä mieltä, että tätä tärkeää asiaa ei voida jättää markkinoiden käsiin ja tästä syystä tuen ajatusta asetuksesta. Mutta minulla on pari huolenaihetta. Ehkä tärkein huolenaihe on se, että täytyy selvittää jäsenvaltioiden ja komission valtaoikeudet näissä asiassa, näissä tilanteissa ja milloin jäsenvaltiot puuttuvat asiaan ja niin milloin komissio puuttuu asiaan. Voisiko komissio laatia tästä jonkinlaisen tekstin tähän asetukseen? Um, Haluan painottaa sitä, ja mehän siis jo keskustelemme tässä asetuksesta, se lähestymistapa, joka asetuksessa on omaksuttu, on sellainen, että ensimmäiseksi me toteamme, että toimitusvarmuus tukeutuu sisämarkkinoille. Toiseksi se tukeutuu hyvin pitkälti ennaltaehkäiseviin toimiin. Tietyssä määrin riskianalyysit, ja se, että koetetaan luoda rakenteet, se on tärkeämpää kuin varsinainen, äh, varsinaiset hätätoimenpiteet. On kuitenkin selvää, että sitten kun riskinanalyysit on olemassa ja kun hätäsuunnitelmat ovat olemassa ja ehkä jopa alueellisia hätäsuunnitelmia on olemassa, niin sitten täytyy olla erilaisia toiminnan tapoja. Ja jälleen kerran toteutamme lähipäätösperiaatetta. Ensin teollisuus, sitten jäsenvaltiot, ihanteellisessa tilanteessa tietenkin ne tekevät yhteistyötä ja vasta sitten yhteisötaso. Me olemme määritelleet ne hetket, jolloin yhteisötoimintaan voidaan turvautua. Se on määritelty äh, asetuksessa. Tässä puhutaan näistä hätätoimenpiteistä. Ja jälleen kerran tässä on kysymys reaktiosta siihen, että tiettyihin hätätoimenpiteisiin jäsenvaltioissa äh, ja alueellisen yhteistyön nimissä olisi jo ryhdytty. Me uskomme, ja tämä toimi varsin hyvin tämän vuoden alun kaasukriisissä. Me olemme sitä mieltä, että kaikkien toimijoiden täytyy tehdä yhteistyötä. Näin sanotaankin selvästi tässä asetuksen artiklassa kolme. Siellä mainitaan nämä eri toimijat, toimivaltaiset jäsenvaltion viranomaiset, teollisuus, asiakkaat, komissio. Jokaisella on oma roolinsa tässä asetuksessa. Kiitoksia. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä. Itseni olen myöskin laittanut tänne listalle. Onko, ovatko nämä vielä kysymyksiä vaikutuksen arvioinnista? Ne otetaan ensin, koska muutkin pitäisi sitten päästä ääneen. Herra Susa Wagner. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Pidän, haluan ennen kaikkea kiittää näin selkeää esitystä, jolla tämä on, tämä ongelma esiteltiin. Ja toiseksi minusta näyttää siltä, että tällaisen asetuksen hyväksyminen johtaa väistämättä siihen, että joissakin maissa kun on ajatus siitä, että Eurooppa kun se on, että Euroopassa ratkaistaan asiat lainsäädännöllä silloin, kun ei tiedetä, miten käsitellä jotakin ongelmaa. Ja tämä on sellainen vaara, joka täytyy ottaa huomioon tässä kohdassa. Mutta tietenkin on selvää, että asetus tulee selvästikin olemaan paljon tehokkaampi tapa toimia kuin direktiivi, joka vaatisi sen siirtämistä lainsäädäntöön hyvin mutkikalla tavalla eri jäsenvaltioissa ja viesi pitämään aikaa. On kuitenkin todettava, että tämä asetus, tämä on siis minun ehdotukseni, tämä on asetus, jonka täytyisi käsitellä niin, että siinä olisi riittävästi joustavuutta, jotta se voisi ottaa huomioon eri maissa olevat hyvin erilaiset kannat Euroopan unionissa. Tilanne ei ole sama Espanjassa kuin äh, maissa, jotka ovat lähempänä Itä-Eurooppaa. Tämä äh, liittyy ehkä siihen huolenaiheeseen, jonka olen ymmärtävinäni siitä, mitä herra Vidal Quadras sanoi. Siis äh, kyllä asetus, mutta joustava, joka ottaa huomioon hyvin erilaiset vaatimukset, hyvin monimuotoiset vaatimukset, joita on eri Euroopan maissa. Kiitos. Herr Rüte, bitte. Herra Rüte, olkaa hyvä. No jos hyvin nopeasti sanon, että panen tämän asian merkille. Tietysti, tietysti tarvitaan asetus, joka huolehtii kaikista jäsenvaltioista ja niiden erityispiirteistä. Se, mitä haluan myös sanoa, on, että se mitä olemme komissiona tehneet ja mitä teemme myös tämän asetuksen osalta, on auttaa ja parantaa alueellista yhteistyötä. Kertoakseni yhden esimerkin, ei kaasualalta, mutta sähköpuolelta. Olemme hyvin läheisesti tehneet yhteistyötä eurooppalaisen koordinaattorin kanssa, jotta voimme varmistaa, että tämä ikään kuin saaritilanne. Espanjassakaan ei tule olemaan sähkön toimituksen osalta Espanjassa. Tässä on monia kaasuprojekteja kyseessä myös säätösuunnitelmassa ja jäsenvaltioiden yhteistyöllä on tässä osansa, jotta tämä alueellinen yhteistyö saadaan toimimaan. Danke, Herr Angles. Kiitoksia sitten, herra, herra Angles. Grazie, presidente. Sarò, sarò brevissimo. Kiitos, herra puheenjohtaja. Voin olla aivan lyhyt sanoen. Olin yhtä mieltä siitä, että on välttämätöntä saada uusi asetus. Se on hyvin ras, vakava ongelma, jos tässä on kysymys. Nyt sitten otakin ensille kysymykseni. Minua kiinnostaa yhteistyö ja solidaarisuus osaa. Nämä ovat kaksi tavoitetta miltä tilanne näyttää. Ajattelen tehokkuutta ja toimenpiteitä, mihin toimiin on tarkoitus ryhtyä, jotta todellakin syntyisi tällaista tehokkuutta ja solidaarisuutta. Ja minusta se on välttämätöntä, jotta voidaan hyvin reagoida akuuttiin kriisiin. Siihen tarvitaan hyvin voimakasta ja yhtenäistä Eurooppaa. Vielä kerran herra If I, uh, uh... Jos ymmärsin kysymyksenne oikein, meidän täytyy varmistaa se, että meillä on solidaarisuutta, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa se, että on vastuuta. Ei ole solidaarisuutta ilman vastuunottoa. Ja tämä on se tapa, jolla me olemme pyrkineet rakentamaan tämän asetuksen – Jokainen yritys, jokainen jäsenvaltio ottaa vastuuta, mutta myöskin sitten osallistuu solidaarisuusjärjestelmään. Solidaarisuus voi olla Euroopan unionin solidaarisuutta, mutta se voi myöskin olla alueellista solidaarisuutta. Tietyssä määrin tämä menee samaan suuntaan kuin edellinen kysymys. Joskus ei ole mitään järkeä järjestää Euroopan unionin tason solidarisuutta, ja täten nämä asetuksen mekanismit myöskin mahdollistavat tämän alueellisen solidarisuuden harjoittamisen. Toivon mukaan nyt vastasin kysymykseenne. So, herzlichen Dank. Ich noch ein paar... kiitokset. Minulla on muutamia pieniä kysymyksiä, mitä on niin tärkeitä, mutta ne kuuluvat arviointiin ja kerrallisesti haluaisin niistä vastaukset. Minul huomasin tässä, että tässä vaikutusarviossa vähän puhutaan tai ehkä ei ollenkaan yritysten roolista kriisivoittamisessa. Tämä nyt ymmärrän oikein. Ja myöskin aiemmat komission selonteot, kun olen lukenut, niin yritysten äh, äh, yritysten toiminta tässä arviointiin aika positiivisesti. Eikö sen pitäisi kuulua tähän? Siis millä, sitten siis tästähän voi johtaa sen, että kenen kanssa ja millä tavalla ratkaisu yritetään löytää. Samantapainen kysymys. Tässä 2004 säännöksiähän menettelyssä sovelletaan. Nehän ovat selvästikin riittäneet ratkaisuun. Vai millä tasolla sitten on ollut ongelmia, jos se ei ole riittänyt? Ei mitenkään yleisesti, vaan lopussa toteamme, että olette niitä soveltaneet ja näiden ongelmien kanssa olette pystyneet ongelman ratkaisemaan. Luojen kiitos. Missä ovat nämä aukot sitten? Se pitäisi tietää, että ei ryhdytä toimenpiteisiin, kuten Kolo juuri sanoi, jotka mahdollisesti eivät olisikaan tarpeellisia, vaan niin kuin tavoite orientoituneemmin. Mitä vaikutuksia olisi, jos Napukko, Intermeri, putket tulisivat, jos olisi vaihtoehtoja sille, että mistä kaasu tulee. Onko tämä ongelma näin kärjekkäänä vielä olemassa vai ei? Kolmas kysymys. Puhutte ja alustuksessakin oli, että toimialalla on ollut vapaaehtoisia toimenpiteitä. Tämän luin läpi ja minä en löydä täältä mitään tutkimustuloksia, että miksi, ne, miksi tämä ei ole onnistunut. Missä on ollut Eli tässä täytyy myös saada faktoja ennen kuin mennään eteenpäin. Viimeinen kysymys mielestäni on myöskin aika tärkeä. Miten näiden käänteisvirtaiden, käänteisvirtaisprojektien kanssa voidaan kulut osoittaa? Siellä jäsenvaltiot tulevat mahdollisesti investointeja tekemään, jotta voidaan organisoida toimintasalmut toisessa jäsenvaltiossa. Miten nämä kustannukset tulevat? Miten ne määritellään lopussa? Kollega juuri kysyi, että tai te esittelitte tämän vastauksessa, että missä vaiheessa tai missä paikassa jäsenvaltiossa A vai V, joka siitä hyötyy. Tämän haluaisin tietää tarkemmin, koska näistä papereista ja asiakirjoista se ehkä tulee niin esille. Äh, niin. Tehtiin kysymyksiä, joissa sanotte, että ne ovat tällaisia pieniä yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta itse asiassa niin kuin tavallista eh, pirupiilee yksityiskohdissa, mutta minä pyrin kuitenkin vastaamaan näihin kysymyksiin. Ensinnäkin Yritysten rooli. Yritysten rooli kaasukriisissä, joka koski Ukrainaa ja Venäjää vuoden alussa, oli erittäin myönteinen. Tämä on sanottava selvästi. Olemme toistavasti tätä korostaneetkin, mutta yritykset yksityisinä toimijoina ovat törmänneet omiin rajoihituksiinsa. Ja jos keskustelee avoimesti osallisten kanssa yrityksissä, he toteavat, että itse asiassa oli aika järkyttävää nähdä, että monissa jäsenvaltioissa ei ollut ylipäätään minkäänlaisia hätäsuunnitelmia. Ja että oli järisyttävää nähdä myös se, että jotkin jäsenvaltiot reagoivat kriisiin ikään kuin ne olisivat eläneet kaasun toimitusten osalta jonkinlaisella saarella, ja jossa he totesivat, että meidän maastamme kaasua ei viedä varmastikaan pois. Ja kriisitilanteen hallinta on toisaalta helpompaa, kuin voidaan harjoittaa yhteistyötä. Eli yrityksillä oli suuria vaikeuksia saada johdettua kaasua yhdestä maasta toiseen, koska politiikka puuttui tähän toimintaan. Tämä ehkä ensimmäinen kysymys, ja tätä voidaan kenties vielä käsitellä yksityiskohtaisemminkin, mutta lyhyt vastauseni on sisämarkkinat. Tätä myötä uskon ainakin osittain vastanneen jo toisen kysymykseen, vuoden 2004 säännöt, vuoden 2004 direktiivi ei ollut riittävä – voimme hyvin kaunisti osoittaakin tämän, jos katsotte sitä, miten erilaiset standardit ovat eri jäsenvaltioissa, miten niitä on pantu toimeen. Esittämässämme kertomuksessa me olemme pyrkineet asetuksen rinnalla hyvin selkeästi osoittamaan sen, että on olemassa suuria aukkoja ja suuria, eh, on ollut suuria toimeen soveltamisongelmia. Totta kai toimitusvarmuus on yhteydessä siihen, eh, miten laajennetaan eri putkijärjestelmiä, tässä Itä, Itämeri-putkia, Nabukkoa, eh, kaikki mitä tulee tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa tulee vaikuttamaan tähän tilanteeseen. Ja jos katsotaan asioita eh, kokonaisuudessaan, kannalta, niin silloin voidaan todeta, että tämä N-1 standardi tulee kokonaisuudessaan muuttumaan, koska on erilaisia huoltoverkkoja, mutta kuitenkaan se ei merkitse sitä, että Eurooppa-tason kriiseihin ei pitäisi reagoida. Joten minusta se lähestymistapa, jonka me olemme valinneet, eli vapaaehtoinen lähestymistapa, eli ensin eh, katsotaan, mikä on toimiva yritys, lähdetään siitä liikkeelle ja sitten toisessa ja kolmannessa vaiheessa vasta lähdetään liikkeelle siitä, että valtion ja Euroopan unionin täytyy toimia, että tämä on oikea lähestymistapa. Ja jos vasta sitten sen jälkeen, kun kaikki se, mitä toimiala itse on tehnyt, eh, on toiminut, niin se on hyvä sinänsä. Ja tähän pienenä alaviitteenä. Muutama kuukausi sitten me kävimme täällä keskustelua öljyvarastoista, jossa meillä on tällainen toisenlainen toimintaperiaate koko Euroopan unionissa, jossa nimenomaan turvallisuuden kannalta meillä on öljyvarastoja ja jos tietoisesti, aivan tietoisesti me emme ole ottaneet huomioon tässä vaikutusarvioinnissa mitään mahdollisia kaasuvarastoja. Olemme todenneet, että kaasumarkkinat ovat toisenlaiset ja niiden kanssa pitää toimia eri tavalla. Ja sitten vielä tämä äh, käänteisen äh, virtaamisen kysymys. On totta niin, että se, että kaasutullakin virtaa aina vain yhteen suuntaan, ja tämä käänteisvirtaus merkitsee toista suuntaa. Jotkin jäsenvaltiot äh, ovat luoneet tällaisen käänteisvirtaus mahdollisuuden, mutta toisaalta ovat sitten asettaneet tariffeja, joiden kautta asiakkaat joutuvat maksamaan, jos käytetään tällaista käänteisvirtausta. Osin on käytetty myöskin julkisia varoja Euroopan elpymisrahoituksesta, mutta voidaan tietysti miettiä sitä, miten tilanne näyttää kokonaiseurooppalaisesti. Otamme tässä vaikkapa esimerkin. Saksasta. Mahdollisesti saksalainen käänteisvirtauskaasun kuluttaja, joka on peräisin Puolasta, maksaa tästä. Mutta alankomaalainen kuluttaja, joka saa käänteisvirtauksen kautta kaasua Iso-Britanniasta, niin maksaa tästä Saksaan, joten tätä täytyy kenties miettiä vielä, miten tämä hoidetaan. Suuret kiitokset. Ihan vielä pieni lisäkysymys. Rytte, ihan oikein viittasitte siihen, että on jäsenvaltiota ollut, ja tämä on perustunut kannalta tärkeä myöhemmin, jotka ovat menneet jopa niin pitkälle, että ajattelevat sitä, että kaasukriisi aikana säilyisi heillä itsellään ensin? Oliko näitä enemmän, haluaisin tietää, oliko enemmän kuin kaksi? Tähän ei julkisesti halua ottaa kantaa. Kiitos vastauksesta. Koska minulle tämä kysymys on tärkeä, pyydän ymmärtämystä, koska poliittisiin toimenpiteisiin ryhdytään, vaikka vain muutama ongelma on. Ja tämä on tärkeää joskus ottaa esille. Soperalla oli vielä lisäkysymys. Ihan lyhyesti kaasuasia. se pitäisi katsoa varastoja reserviä niin kuin öljyssä, mutta kyllä se auttaisi, jos joillakin mailla näitä suurempia varastoja on, on se huomattu. So, herzlichen Dank. Darf ich dann der... Kiitokset. Komissiolla antaisin vielä puheenvuoron, että voitaisiin käsitellä tätä itse asetusta. Nyt tämä toinen osa sitten keskustelusta, tai, tai seuraava esityksestä kohta, olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Uh, so let's go. Kiitoksia. Joten asetusehdotus sitten. Ja jälleen toistaa nämä pääperiaatteet tämän asetuksen takana. Ensinnäkin ehdotus pyrkii varmistamaan, että markkinat voivat hoitaa tarjontahäiriöitä niin pitkään kuin mahdollista. Koska olemme nähneet, että sisämarkkinat ovat paras tae toimitusvarmuudelle, joten on hyvin tärkeää. Annetaan markkinoiden toimia. Ja tässä pyydetään yrityksiä tekemään tämä työ ja varmistamaan toimitusvarmuus. Tämä on tärkeä periaate. Tietysti sisämarkkinat voivat toimia vain, jos on tarpeellinen infrastruktuuri, jos on markkinavoimuutta ja kysynnän aktiivista hallintaa. Siellä täytyy tietysti katsoa, että onko näin tällä hetkellä. Me nähneet, että infrastruktuuripuutteita on, mikä estää sisämarkkinoita toimimasta oikealla tavalla. Markkinavoimuudessa on tiettyjä puutteita niin, että toimijat eivät voi toimia asianmukaisesti. Ja täytyy katsoa myös erityisesti hätätilanteessa, että kysyntämän äh, hallinta voi auttaa asiaa. Olemme myös nähneet, että yhteistyö standardeja tarvitaan toimitusvarmuudelle. Jos toimintaedellytykset ovat äh, yhteneväiset, niin kuin sisämarkkinoilla halutaan olevan, niin on tärkeää, että koko toimiala ja kaikki yritykset tietävät, mitkä pelin säännöt ovat. Ja jos on yhteiset tarjonta, toimitusvarmuussäännöt, niin se on vain osa näitä pelin sääntöjä. Tässä meillä on kahdet standardit, infrastruktuuri M-1, joka on jo mainittu, ja tietysti kaasun tarjonnalle myöskin näille suojatulle asiakkaille on selkeä, selvä, että ensinnäkin on tärkeää varmistaa, että riskinarviointi tehdään kullakin tasolla Oliko se sitten kansallisesta tasosta, alueellisesta tasosta tai EU-tasosta. Ja kun on yksilöity riskit arvioinnin perusteella, niin sitten on tämä joustavuus, jossa subsidiariteetti tulee mukaan kuvaan, jotta voidaan käsitellä näitä riskejä, jotka on yksilöity alueellisella lähestymistavalla, kysyntä, vasta, kysyntän vaikuttamalla ja käytösvirtauksilla ja niin edelleen. Joten pähkinänkuoressa käytännössä. Mitä vaaditaan tehtäväksi tässä asetuksessa? No, ensinnäkin riskiarviointi pitäisi olla, joka perustuu näihin yhteisiin standardeihin, infrastruktuuristandardi N-1, sitten tarjontastandardit suojelulle asiakkaille. Se tarkoittaa sitä, että miten näitä suojeltuja asiakkaita voidaan palvella. Seven tämän huippukysynnän aikana talvella tai sitten kuuden sydän, 60 sydäntalven päivän aikana. Tämä riskianalysointi, joka perustuu samanlaisiin edellytyksiin kaikkialla Euroopassa, tietysti jokaisessa maassa täytyy ottaa kunkin maan erityisteet huomioon ihan selvä, että seitsemän talvipäivän huippukausi ei ole sama Espanjassa kuin se on Liettuassa. Koko, kaikki riskiarvioinnit tehdään jotta voidaan päätyä yksilöityjen riskien perusteella ennaltaehkäiseviin toimintasuunnitelmaan ja hätäsuunnitelmiin vastauksena kriisiin kolmella tasolla, varhaisvaroitus, valmiustila, hätätila. Varhaisvaroitus ja valmiustila tarkoittaa sitä, että markkinoiden toiminta jatkuu. Hätätila on sitten se, missä julkisen viranomaisten täytyy ryhtyä toimiin, jotta sisämarkkinoita ja yhteismarkkinoita voidaan tukea, koska ei ole muuta vaihtoehtoa. Tässä on tietysti olennaista, että kaikki tämä työ voidaan tehdä ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan myös alueellisella tasolla ja EU-tasolla, jos tarpeen. Tämä on hyvin tärkeää. Olemme todellakin perustaneet koko asetuksen näille asioille. Tietysti ehdotus perustuu luonnollisesti artikla 95 perustamissopimuksessa. Se on se sisämarkkinakehys, koska kuten sanoin, haluamme, että sisämarkkinat ovat parasta toimitusvarmuudelle ja että ne voivat toimia niin pitkään kuin mahdollista. Ja jos mahdollista, aina ikuisesti ilman, että täytyy turvautua näihin toimiin, julkisen vallan toimiin. Hätät suunnitelmat ja ennaltaehkäisevät suunnitelmat, niiden täytyy tulla kaikkien toimijoiden mukaan. Tämä on absoluuttisen välttämätöntä olennaista. Tässä tarvitaan yhteistyötä kaikkien sidosryhmien välillä julkiset viranomaiset, kaasuyritykset, kaasuasiakkaat, erityisesti teollisuusasukkaat, sähkön tuottajat kaasusta, heidän täytyy liittyä näihin suunnitelmiin. Ja prosessia täytyy ohjata. Sitä täytyy ohjaa yksi asiasta vastaava viranomainen kussakin jäsenvaltiossa. Joku täytyy olla kuskin pukilla, jotta tätä riskianalysointia, ennaltaehkäisiä suunnitelmia ja hätäohjelmia voidaan hoitaa. Vain näillä ehdoilla voidaan luo, saada aikaan näitä vastauksia, joka on sitten perustana solidaarisuudelle. Jokaisen täytyy hoitaa vastuunsa, kantaa vastuunsa ja määritellä ratkaisuja yhteisellä tavalla. Ja siinä tietysti uskomme, että kansallinen taso ei riitä, Siinä alueellinen yhteistyö on eh, ehdottoman välttämätöntä, sitä täytyy rohkaista. Tässä komissio voi auttaa tässä prosessissa, jotta voidaan katsoa näitä suunnitelmia ja sitten varmistaa, että ja katsoa, onko mahdollisuutta alueellisiin suunnitelmiin ja tehdä enemmän yhteistyötä. Siinä EU todellakin tuo dynamiikkaa prosessiin, jolla voidaan tukea yhteistyötä ja solidaarisuutta. Ja tietysti täytyy olla selkeyttä siitä, mi- mi- milloin hätäsuunnitelmat käynnistetään, mikä on niiden sisältö. Tässä arvioimme, komissio myös arvioi näitä suunnitelmia kasvavan koordinaatioryhmän kanssa yhteistyössä ja myöskin Enzo G-ryhmän ja ASE-ryhmän kanssa. Ehdotamme myös, että kasvavan koordinaatioryhmää vahvistetaan joka on ainutlaatuinen elin, jossa on jäsenvaltiot ja toimialan edustajat yhdessä, ja se on hyvin tärkeää. Sitten n yksi indikaattori. Mielestäni se on jotain sellaista, jota täytyy vähän selittää, mutta hyvin nopeasti. Tämä periaate, joka on hyvin tunnettu sähkösektorilla. Tämä on ihan perustekninen sääntö sähkösektorilla. Mutta sitä sovelletaan joissakin maissa, kuten Espanjassa, kaasusektorilla. Se tarkoittaa, että jos suurin infrastruktuurin osa ei pysty toimimaan, niin loppuosa infrastruktuurista pystyy tarjoamaan tarvittavan kapasiteetin, jotta kaasun kysyntää voidaan vastata kokonaiskaasun kysyntää. Tämä on tällainen indikaattori, jonka ehdot täytyy täyttää. Siihen liittyy montakin osaa, jotka liittyvät kaasujärjestelmään kokonaisuudessaan. Tietysti jokainen jäsenvaltio, niillä on, jokaisella jäsenvaltiolla on oma infrastruktuurinsa, joillakin on nesteytetyn kaasun terminaaleja, on, voi olla hyviä varastoja, monia putkia, jo, joilta saadaan eri suunnista kaasua markkinoille, jossa on sitten monia eri tarjoajia. joillakin saattaa olla vain yksi putki, joten on ihan selkeää, että niillä, joilla on hyvin rajoitettu määrä infrastruktuureja, ovat tietysti alttiimpia riskeille. Se on ihan selkeä. Näin on nähty tapahtuvankin. Yleensä erityisesti. Mutta joka tapauksessa yhteinen viitearvo kaikille toimijoille. Ja sen avulla voidaan ottaa huomioon tilanteet kussakin jäsenvaltiossa. Ja sen avulla voidaan verrata niiden toimitusvarmuustilannetta. Tässä on kyse siellä vastuu, joka on perustana sitten solidaarisuudelle alueellisella tasolla ja EU-tasolla. Nämä voidaan laskea sekä alueellisella EU-tasolla että kansallisvaltion tasolla. Eli mikä tahansa koko voidaan ottaa, sitten voidaan arvioida, että missä löydetään parhaat riskien lieventämiskeinot. Ja sitten ne on, voidaan yksilöidä, kun katsotaan riskien arviointia. Ja sitten jäsenvaltioille tarjotaan sitä mahdollisesti, kun sanoo jäsenvaltiot, niin siis kaikki sidosryhmät kaasumarkkinoilla, mutta eh, joustavuus, jota tarjotaan siihen, että voidaan suunnitella oikea ratkaisu. Voidaan varastokapasiteettia parantaa, yksilöidä nesteytön maakaasun terminaaleja, takaisinvirtauskapasiteetti, lisätuotantoa mahdollisesti, ää, eh, sitten kysynnän hallinta, jossa saattaa tulla kyseeseen myös sopimus tietojensa kanssa. Olemme tehneet simulaation yksi indikaattorista, seuraava kuva, olkaa hyvä, joka perustuu dataan, jota olemme saaneet kriisin aikana, ja myös siihen dataan, jota on saatu IHS-yhtiöltä, IHS-yhtiöltä, koska dataa meiltä puuttuu. Minähän sanoin, olin sanonut, että tietojen vaihtoa ja avoimuutta puuttuu, on selkeä, että tämä osatekijä on tärkeä harkita. Mutta sen datan perusteella, jota meillä on ollut käytössä, olemme tehneet tämän simulaation, n yksi eh, säännöstä eri jäsenvaltioille, on mielenkiintoista alkaa täältä ihan äärimmäiseltä oikealta, josta näkee, jos EU-tasolla soveltaa n yksi niin ne on aika turvassa toimitusvarmuuden osalta kaasussa. Joten Paljon liityntäpisteitä on kaasulle tarjonnan eri erilaistamista, mutta jos sitten katsotaan jäsenvaltioiden tasolla tätä tilannetta, niin nähdään, että jotkut ovat vaik- suuremmissa vaikeuksissa kuin toiset. Ja tietysti olemme ottaneet datan nykypäivän tilanteen mukaan, se on se sininen osa, ja sitten olemme simuloineet, mitä tapahtuisi, mikä olisi tilanne, jos nämä hankkeet, jotka ovat tässä elvytyssuunnitelmassa, jonka neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet äskettäin, mitä siitä saataisiin tuloksena, jos nämä projektit yhteenliittymistä joskus takaisin käänteisvirtauksista toteutettaisiin tai lisäputket. Ja siinä näkee, että tilanne parantuisi monillekin jäsenvaltioille, mutta ei kaikille. Haluan myöskin sanoa, N-1 indikaattori ei ole mekaaninen järjestelmä. Paras esimerkki on Suomi siinä. Suomi on maa, jolla on yksi putki, joka tulee Venäjältä. Jos putkista ei tule kaasua, niin ei tule kaasua ollenkaan. Mutta Suomessa ollaan äh, tietoisia tästä tilanteesta ja he ovat velvoittaneet kaikki kaasun kuluttajat Suomessa vaihtamaan polttoainetta. Jos kaasua ei tule enää, niin sitten täytyy siirtyä toiseen polttoaineeseen, jotta toimintaa voidaan jatkaa. Ja se on jotain sellaista, jonka Suomi on tehnyt, mutta tämä on poikkeustilanne. Mutta se näyttää, miten tässä voidaan ottaa osat tekijä huomioon, eli katsotaan todella, mitä kussakin jäsenvaltiossa tapahtuu seuraavaksi. Sitten yhteisön ulottuvuus. Jotkut ovat kysyneet, että mitä yhteisö tässä tekee tässä kaikessa. No ensinnäkin on nähty, että häiriö joka nähtiin tammikuussa, automaattisesti johtaa yhteisötason ongelmaan. Ja yhteisöllä on sitten tarve reagoida koordinoidulla tavalla. Ja siinä yhteisö, jota komissio edustaa, niin olisi osansa varmistaa, että esimerkiksi nämä suunnitelmat, jotka kehitetään, eltaehkäisevät suunnitelmat ja hätäsuunnitelmat, otetaan täysin huomioon myöskin naapurivaltioissa. Ja siinä tietysti komissio voi suositella alueellisen suunnitelman, koska niin olisi parempi tehdä. Ja se tietysti rajoittaisi kustannuksia standardien täyttämisessä. Koko tässä prosessissa yhteisöllä on osa, jossa se koordinoi kasvualan yhteistyöryhmää, kasvualueen koordinaatioryhmään. Se on tietysti tärkeä yksi e- ehto tai sääntö. On vaikeampi, mutta joka on kuitenkin tärkeä. Poikkeustapauksissa komission pitäisi pystyä vaatimaan jäsenvaltioita välttämään heikentäviä toimia naapurivaltioille. Tämä on aika vahva vaatimus, mutta se voisi olla hyödyllinen välttää sitä, että koska yksipuolinen toiminta voisi olla haitallista muille ja naapurivaltioille. Sitten kriisin aikana intensifiointi kaasumarkkinoilla, sitä tarvitaan myös. Sitten käänteisvirtauksista on laajalti keskusteltu jo. On selkeää, että käänteisvirtaus tarjoaa enemmän joustavuutta kaasun siirtojärjestelmässä kuin mitä EU:ssa on tällä hetkellä. Tiedätte, että kaikki itäiset maat niille tulee putket, jos, jotka tulevat idästä länteen, eivät voineet lännestä itään. Jos ne ovat tyhjiä, koska mitään ne tulee idästä, niin ne eivät voi toimia lännestä tulevalla kaasulla auttaakseen. Tämän on nähty. Ja olemme nähneet, että kahden viikon aikana Tsekin tasavalta ja Slovakit ovat pystyneet tämän virran kääntämään. Tämä tarkoittaa, eikä sitä kerrottu aiemmin. Ja tämä on hyvä esimerkki tästä insinöörien luovuudesta. He ovat pystyneet suunnittelemaan tämän järjestelmän vähemmän kuin kahden viikossa, ja se oli hyvin hyödyllistä Slovakialle, joka tarvitsi kasvua. Bulgaria, Kreikka myöskin kriisi viimeisinä päivinä. Siellä sitten tuli mahdollisuus tuoda Bulgarian kasvua Kreikasta, joka ei sanonut ollenkaan kasvua ennen sitä. Jälleen kyse ei ole suurista investoinneista, vaan tässä on selkeästi kyseessä jotain, jota täytyy tutkia, ja meillä on tämä selvitys, joka on saatavissa kaikille eh, parlamentin jäsenille, joka Gaston Smithin Europe on tehnyt. 43 projektia yksilöitiin siellä, jotka parantaisivat toimitusvarmuutta ja joustavuutta kaasun siirtojärjestelmässä EU-ssa. Pienet investoinnit 1,5 miljoonaa useammalle hankkeelle keskimäärin Tämä on itse asiassa halpaa, jos sitä velvoitetaan uusiin putkiin tai uusiin yhteen liitäntöihin, jossa puhutaan sadoista miljoonista. Uskomme siis vahvasti, emme ole tässä yksin, että käänteisvirtaushankkeet ovat hyvin tärkeitä ja mielestäni niitä pitäisi auttaa myös EU-rahoituksella, jossa sitä on käytössä ja EPR, ähm, elvytyssuunnitelma energialle on myöskin siellä olemassa. Tietysti kustannustehokkuus täytyy ottaa huomioon ja velvoite pitäisi olla, tätä velvoitetta pitäisi soveltaa huolellisesti. Käänteisvirtauksesta on sitten lopuksi joitakin karttoja. GTN tekemä selvitys, siitä näkee mitkä maat voisivat hyötyä näistä muutoksista. Nuolista näkee selvästi länsi suunnassa nuolet saattaisivat toimia, niin se auttaisi todellakin paljon näitä maita, jotka ovat olleet tässä tammikuussa olivat sitten vaikeassa tilanteessa. Kaakkois-Euroopassa on sama tilanne. Selkeästi nähdään, että jos olisi kaksisuuntaisia virtoja Romanin, Bulgarin ja Kreikan välillä, se auttaisi näitä maita todellakin käsittelemään kaasun toimitushäiriöitä koskien vaikka Ukrainasta tulevaa kaasua. Ja sitten Balkanista ja Kreikasta on vielä toinen esimerkki. Osoittaakseni, että tammikuun kriisi on, oso- on johtanut toimialan katsomaan, että mitä voidaan tehdä, ja tämä on vastaus niille, jotka sanovat, että voidaanko nyt jotain tehdä nopeasti, jos tämä kriisi jälleen tulee esille tulevina kuukausina. Todellakin paljon työtä on tehty, kyllä Nämä läksyt on opittu ja toimiala tekee työtä, jotta se voi lieventää mahdollisia tulevia kriisejä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ganz herzlichen Dank. kiitokset. Kiitos myös tästä hyvin laajasta esityksestä. Ensimmäiset puheenvuorot ja pyytäisin ensin esittelijää Vidal Quadrasia käytämään puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiset vaikutelmat, joita on syntynyt, kun on tätä lainsäädäntöstä käsitelty, voisin sanoa, että reaktio jäsenten piirissä on ollut myönteinen ajatellen esitystä, jonka komissio on tehnyt. Komissio on tehnyt meille hyvän esityksen, joten jota aiomme parantaa, niin kuin tavallista, mutta parannella, mutta todellakin se mm, ottaa huomioon pelkästään ne mm, kaikkia ongelmia, vaan myöskin, parlamentin parlamentti vaan myöskin todellisuutta, jos katsomme tätä asetusta ja tätä tullaan pannaan toimeen e, ajan puitteissa, niin parlamentti joutuu tietysti pyrkiin vähentämään haavoittuvuutta, jota liittyy kaasuntomituksen häiriöihin tulevaisuudessa. Jos me ajattelemme sitä, että on velvollisuus laatia alueellisia ja paikallisia eurooppalaisia hätäsuunnitelmia, että pyritään harmonisoimaan kriteerejä – jolla pyritään määrittämään eri hälytystasot ja selkeät velvollisuudet, jotka eri sektoreilla on näiden vaatimusten täyttämisessä ja se, että pyritään käyttämään tätä N-1 menetelmää ja pyritään katsomaan, miten häiriön osassa voidaan toimia silloin, kun on kysymys häiriössä, joka koskee pääenergialähdettä, kaasulähdettä, niin silloin kaikki nämä elementit meistä näyttävät hyvin valmistelulta ja suunnitelulta. On kuitenkin alueita, joista me toivomme, että voitaisiin parantaa esitystä. Esimerkiksi yksi huolenaihe, joka meillä on, on se, että ei selkeästi määritellä sitä, milloin jäsenvaltiot voivat panna käyttöön mekanismeja, jotka liittyvät markkinoihin, milloin voidaan määritellä se, milloin markkinoiden toiminta ei ole riittävää kriisitilanteessa ja asetuksessa ei pysty selkeästi osoittamaan sitä, että jokin jäsenvaltio voisi ryhtyä toimenpiteisiin odotettuaan ensin, että on katsottua, niistä on käytetty kaikki mahdollisuudet, joita markkinoilla on. Todellakin ennen tarvitaan tekstiä, jossa selkeästi vältetään kaikkea eh, mahdollisia väärinkäsityksiä näistä asioista. Mitä sitten tulee polttoaineiden korvaamiseen? Se pitäisi ottaa myöskin esille. Se on, eh, mitä tulee näihin sopimuspohjaisiin määräyksiin, jotka liittyvät polttoaineen korvaamiseen. Ja sitten otetaan myöskin todetaan, jos velvoitetaan vaihtamaan että Tämä liittyy esimerkiksi hiilidioksidipäästöihin. En tietenkään voida pyytää todellisuutta, että se äh, pyrkii vähentämään kustannuksia, jos se joutuu kuitenkin välttämään näitä päästöjä. Kuitenkin jos on tällainen tilanne, joka on hätätilanne, jossa ei muuta ratkaisua ole, niin äh, sinun täytyy katsoa, miten voidaan sitten katsoa miten näitä kustannuksia voidaan hoitaa. Tästä voi syntyä jonkin verran sekannusta. Tässä asetuksessa puhutaan myöskin tiedonvaihdosta, mutta meistä näyttää kuitenkin siltä, että on jäsenvaltioilla, joilla on varaus, varauksia näissä kysymyksissä, ennen kaikkea mitä tulee kaupallisiin sopimuksiin. Tässä täytyy hiukan harrastaa hienosääntöä tekstissä. Toisaalta tämä tieto voitaisiin ottaa jollakin tavoin mukaan niin, että olisi jokin lauseke, joka koskee luottamuksellisuutta, jota voidaan rauhoittaa niitä, jotka mahdollisesti ovat huolissaan tästä. Kaasun koordinointiryhmän osalta se meidän mielestämme sillä pitäisi olla vahvistettu rooli. ajatellen kansallisia hätäsuunnitelmia, Muun muassa, kuten on todettu täälläkin ja on, kuten jo on nähty, miten tehokas se voisi olla. On ollut aikaisemmissa tilanteissa, aikaisemmissa kriiseissä tämä äh, koordinointiryhmä on myöskin hyvä foorumi, jolla voidaan määritellä alueellista yhteistyötä. Voitaisiin asettaa sen rooli yhteensopivaksi perustavanlaatuisesti niin, että se saman aikaan sen voitaisiin vahvistaa sen roolia, sitä panosta, joka sillä on. Mitä tulee sitten suojeltuihin asiakkaisiin? Tämä on asia myös, josta pitäisi keskustella, koska tullaan laajentamaan sitä ryhmää, jota, jota koskettavat nämä suojatut asiakkaat. Ensinnäkin siis tämä merkitsee sitä, että tähän liittyy investointeihin, vaikutuksia ja kustannuksiin, jotka ovat olemaan hyvin suuria. Joten edessämme on asetus, joka pyrkii seuraamaan äärinäistilanteita, joilla on taloudellisia ja poliittisia ja humanitaarisia vaikutuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä me emme saa unohtaa tätä viimeistä ulottuvuutta. Viimeisimmässä kriisissä oli tilanteita inhimillisellä tasolla, jotka olivat dramaattisia erinäisissä jäsenvaltioissa. Tätä emme saa unohtaa. Meidän pitää pitää mielessämme se, tehdessämme työtä silloin, kun se liittyy tähän asetukseen. Joten tästä sanoisin, herra puheenjohtaja, että minun vaikutelmani ovat periaatteessa se, ovat sellaista, että tämä valiokunta tukee komission esitystä, joka on tuonut meille astuksen ja että oikeuden perusteita on käytetty, joka on yhteispäätösmenettely, niin tämä merkitsee sitä, että olemme unohtaneet todellakin monia asioita ja monet asiat ovat muuttuneet, mutta Kuitenkaan ei ole epäilystäkään siitä, etteikö vastuu, joka meillä kaikilla olisi, velvoittaisi meitä menemään asiassa eteenpäin. Ja se on se, mihin tällä asetuksella pyritään. Me pyrimme tätä kautta tekemään parhaamme. Kiitos, herra puheenjohtaja. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Jetzt hat als nächstes Wort der Herr Kiitoksia seuraavana herra Richip pitää puheenvuoron. Dank, Herr Vorsitzender. Danke. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kertoa, että tyytyväisyydellä otan tämän komission ehdotuksen vastaan, joka koskee juuri tätä asetusta kaasun toimitusvarmuudesta. Voidaan sanoa, että tämä on askel todella hyvään suuntaan, jonka perusta, tai se, että voidaan ottaa tämä askel, niin siinä perustana on tietysti se tammikuun kriisi, mutta ihan sivumeinen haluan sanoa, että sen tammikuinen kriisi, ainakin minun maassani, ei ollut niin, sitä ei tunnettu niin kovin. Tietysti tiettyjä häiriöitä oli, mutta itse asiassa kriisi alkoi silloin, juuri Puolan tapauksessa, kun loppui tämä tammikuun kriisi. Miksi? Sen vuoksi, että kriisin seurauksena yksi toimittajista Rosugr Enegro äh, poistui toimitusmarkkinoilta. Ja 15 prosenttia se toimitti Puolan markkinoille. Se oli sen kriisin seuraus. Haluan tästä vain muistuttaa, että me olisin vakuuttuneita, että tammikuun kriisi todellakin loppui, loppui siihen, eikä sillä olisi ollut jatkoseurauksia. Mutta positiivisia ja negatiivisia seurauksia on tietysti se, että kahden viikon aikana eh, insinöörit ja yhtiöt pystyivät samaan aikaan sen, että se Sekin tasavalta ja Slovakian saatiin kaasua muita teitä. Se on tietysti esimerkiksi sitä, miten innovaatiota voidaan käyttää. Se oli positiivinen seuraus ja tietysti olemme osoittaneet solidaarisuutta toimituksissa sinne, missä oli ongelmia. Mutta se osoittaa myös, että silti kuitenkin on suuria puutteita sekä proseduurimielessä että infrastruktuurimielessä, jotka täytyy täyttää nämä aukot. Ja tältä pohjalta arvioin positiivisesti tätä komission asetusehdotusta. Haluan muuten lisätä, että energiapolitiikkaehdotus kuin, kuin myös energiasolidaarisuusehdotus on minun maani monivuotinen vaatimus ja esitys. Ja sitäkin tyydyttävämpi on minulle tämä asia jäsenenä, joka tulee tästä maasta Euroopan parlamentissa. Haluaisin kuitenkin kysyä kolme asiaa, jotka minusta ovat perustavanlaatuisia, joita osittain käsiteltiin ensimmäisessä osassa keskustelua, mutta vähän eri kontekstissa, mutta täytyy näitä vielä selvittää näitä asioita mielestäni. Ensimmäinen on N-1 standardi. Asetus asettaa ehdot, eh, infrastruktuuri, investointivaatimukset, jotka tämän asetuksen eh, vaatimukset täyttävät kolmen vuoden aikana sen jälkeen, kun se on tullut voimaan, eh, olemassa olevan infrastruktuurin osalta kaksi vuotta tietysti tämä esimerkki, josta komissio puhui, ja keskustelussa esille tullut Slovakian esimerkki osoittaa, että sen tietysti voi tehdä nopeammin kuin kahden, kolmen vuoden aikana, mutta uusien tapauksessa panee miettimään, että näiden investointien suunnittelu, kaavoitus, niin edelleen, riittääkö se kolme vuotta uusille investoinneille? Ja eikö tämä olisi liian kunnianhimoinen määräaika? toiseksi haluaisin kysyä näistä poikkeustapauksista, jotka artiklassa 10 kuvataan. Tämä asiasta vastaava viranomainen ei voi tehdä rajoituksia sisämarkkinoille, mutta samaan aikaan tämä poikkeustilanne voidaan julistaa, kun jos, jolloin voidaan tehdä yhteisötoimia ja kun enemmän kuin yksi maa ilmoittaa ongelmista, toimituksissa. Entäs sitten, jos on sellainen tilanne, että ongelmia esiintyy vain yhdessä maassa, jäsenmaassa, EU-ssa, ja sitten ihan kirjaimellisesti lukien tätä asetusta, niin tämä maa ei saisi apua. Mikä tämä oikea tulkinta on? Ja miten tätä, juuri tätä kohtaa pitäisi tulkita tai pitääkö sitä muuttaa. No ja viimeinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille, ovat eräänlaiset huolet ja pelot siitä, että nämä kansalliset operaattorit, toimittajat voivat tulla sellaisen kysymyksen, jossa tulee esiin liikesalaisuus. Ja tällä tässä vetään komissio nyt etäisin arviointi, että mitkä tiedot voisivat todella koskettaa liikesalaisuutta, siis toimittajan ja asiakkaan välillä, joka vaikuttaa myös kilpailukykyyn näillä markkinoilla. Se pitäisi myöskin ottaa huomioon. Ganz herzlichen Dank, Kollege Svoboda. Kiitoksia sitten kollega Svoboda. Kiitos, herra puheenjohtaja. Varjoesittelijänä ryhmäni puolesta haluaisin vain esittää muutamia yleisiä kommentteja. Tätä asetusesitystä täytyy ajatella yhteydessä muihin elementteihin, jotka liittyvät toimitusvarmuuteen. Ajatellen tätä diversifiointia, kaikkea sitä, mitä olemme sopineet Ukrainan kanssa ja toteuttaneetkin, ja tietysti yrityksiä Venäjän kanssa päästä hyvin tuloksiin, niin tietenkään ei ole tai on niin kaikkea nähtävissä, mitä energia perussopimukseen tulee, niin siitä varmaankaan, no siinä tulee saavuttamaan ratifiointia. Venäjä on sanonut selvästi, että se ei ole valmis siihen, mutta kuitenkin haluaa toisen muotoista energiayhteistyötä. Nämä asiat siis liittyvät läheisesti tähän asetusesitykseen. Toiseksi, jos me saamme tällaisen asetuksen, todennäköisyys siitä, että on toimitusvarmuuden ongelmia, niin on todennäköisempää, koska tämä on sitten varmempaa tekee tilanteen sellaisiksi, että ei kannata ryhtyä tällaisen toimenpiteen, koska tämä maa, johon tällaiset toimenpiteet kohdistua, tulee saman apua. Sitten on jotakin asioita, jotka pitää selkeyttää. N-1, kysymys on siitä, että onko tämä riittävän selkeästi määritelty, mitä tämä N-1 on. Tilanne on erilainen eri maissa. Kenties tästä voidaan vielä todeta jotakin. Sitten yksityisyritysten rooli. Kenties on vielä sanottava selvästi se, että puheenjohtajamme ja muut, jotka ovat käsitelleet kaasudirektiivejä, me olemme aina todenneet, että kaasua ei voida verrata öljyyn, vaan kaasuun liittyy aina suurempi poliittinen komponentti, ja kaasun koordinointiryhmän osaltahan tämä on käynyt selväksi joten yksityisten kanssa pitäisi keskustella siitä, missä ne näkevät oikeutetusti ongelmia. Mutta eräs asia, joka on tärkeää varmastikin sopimusten avoin, avoin esittäminen. Tässä varmastikin on vastarintaa ja nämä voivat olla arkaluontoisia kysymyksiä. Ymmärrän, että komissio ja koordinointiryhmä haluavat tällaisen yleisnäkemyksen siitä, mikä on sopimusten tilanne, mutta voidaan tämä pitäisi hoitaa eh, varovaisesti, jotta tätä ei yleisesti torjuttaisi. Tässä siis vain muutama kommentti. Mehän tulemme vielä ryhmissä keskustelemaan tästä. Varmastikin tulee paljon kommentteja ja toiveita, mutta perusperiaatteessa minä uskon, että mitä tulee tähän asetuksen luonteeseen, on tärkeää, ja uskon, että tämä parlamentti ja kollega Vidal Quadras on tässä erinomainen esittelijä, kokenut, mitä tulee tähän parlamenttiin, joten parlamentti varmasti reagoi hyvin ripeästi, koska meidän pitää olla valmiita kaikissa tilanteissa. Kiitos, herra kollega Svoboda. Sitten kollega Chiu seuraavaksi. Stimate domnule președinte, stimați deputați. Proiectul regula... Arvoisat parlamentin jäsenet, asetusluonnoksesta tänään keskustelemme sisältää riittävästi mahdollisuuksia selvitä kriisitilanteesta. Tämä merkitsee myös sitä, että säätelyviranomaisten yhteistyöviraston tulisi toimia paremmin, mutta on kuitenkin olemassa järjestelmä, joka koskee verkkojen eh, haltijoiden toimintaa. Niiden pitäisi harjoittaa avoimempaa yhteistyötä esimerkiksi eh, suunnittelussa, tutkimuksessa ja yhteyksien luomisessa verkkojen välille. Jotkin määräykset, joita asiantuntijakirjassa niitä pitäisi täsmentää silloin, kun on kysymys ennen kaikkea yhteisön tason kriisistä ja ennen kaikkea mitä tulee sellaisiin ulottuvuuksiin, jotka liittyvät tiedon vaihtoon komission kanssa ja kaasukoordinointiryhmän kanssa ja mitä tulee paikallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, kuten asetuksen artiklassa 12 on todettu. Olen sitä mieltä, että parempi komissiolle tiedottaminen, jotta se voisi, siis että se voisi liittyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, ja että on tarpeen saada myös riittävä avoimuutta hätätilanteissa. Ja tätä merkitsee sitä, että meidän pitäisi saada aikaan operatiivisempia tietojärjestelmiä, jotka liittyvät automaattisesti automaattisiin tiedottamisjärjestelmiin, niitä pitäisi olla käytössä, jotta voitaisiin kiertää kaikki byrokraattiset projektit, pro, prosessit. Hätätilanteissa tämän täytyy olla mahdollista, täytyy olla mahdollista toimia, koska muuten syntyy rahoituksellisia menetyksiä ja kärsimystä kansalaisille. Kiitoksia sitten kollega Angelo. Angelis. Grazie, presidente. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä asetus on askel eteenpäin. Asetuksessa on paljon sellaista, joka on menemistä oikeaan suuntaan, varsinkin jos pidämme mielessä tammikuun kriisin mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän tulisi olla tietoisia siitä, että tilanne saattaa toistua. Ja täten Euroopan pitäisi olla valmistautunut. Eli tämä on hyvin tärkeä aihe ja toistan sen, mitä sanoin jo aikaisemminkin sähkön tuotanto, raaka-aineet teollisuudelle, kuljetuksessa käytettävät polttoaineet, kaikki on tästä riippuvaisia, mutta samaan aikaan meidän täytyy olla tietoisia siitä, että geopoliittiset identiteetit, joita jäsenvaltioilla on, ne ovat perustuneet ja tulevat perustumaan näihin kaasuliittoutumiin nämä kolme järjestelmää, Nabucco, South Stream ja North Stream, jotka ovat nyt suunnitteluvaiheessa, ne tulevat tuomaan maakaasua monenkin Euroopan maahan. Ja ne tulevat muuttamaan tätä geopoliittista tasapainoa Euroopan unionissa – se tekee meistä myöskin riippumattomia suhteessa kolmansiin maihin. Miksi sanon tämän? Sen takia, että kaikista fossiilisista polttoaineista kaasun hiilidioksidipäästöt ovat kaikista alhaisimmat ja tästä syystä on täysin välttämätöntä, jos me haluamme eurooppalaisen talouden, joka perustuu puhtaisiin uusiutuviin energiavaroihin, niin tämä mielessä pitää on välttämätöntä toteuttaa tämä. Eli minulla on kysymys tai itse asiassa huolenaihe, joka on yleinen huolenaihe. Puhun tässä tästä eurooppalaisen kaasutoimituksen mittakaavasta ilman suuria investointeja toimitusvarmuuteen ja turvallisuuteen. Eurooppa ottaa sen riskin, Eurooppa ottaa suuren riskin, joka koostuu siitä, että siitä tulee entistä riippuvaisempi yhdestä maasta, toisin sanoen Venäjästä. Ei tässä mitään salaisuuksia ole. Euroopalle Nabukko oli mahdollisuus, mutta olen myöskin sitä mieltä, että tämä hiljattainen sopimus Venäjän, Turkin ja Italian välillä, se hieman vähentää Nabukko-suunnitelman merkitystä ja tekee Euroopasta suoranaisesti riippuvaisen yhdestä maasta jälleen kerran. Eli tämä ei ole ainoastaan kommentti, vaan myöskin kysymys, ja se on sellainen asia, jota meidän täytyy tulevaisuutta silmällä pitäen eh, mietiskellä ja siitä tulisi keskustella. Minun mielestäni on välttämätöntä että tällainen keskustelu käydään. Meidän tulisi tehdä jonkinlainen aloite joka loisi erilaisen geopoliittisen tasapainon. Minun mielestäni tämä asetusehdotus on suht hyvä, se on askel eteenpäin. Se on vastaus kriisitilanteisiin, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia sellaisen Euroopan suhteen, joka on riippuvainen yhdestä ainoasta maasta energian tuotantonsa suhteen. Della fiducia, della cooperazione, della solidarietà sia un punto molto... Yhteistyö ja solidaarisuus, ne myöskin ovat tässä yhteydessä tärkeitä asioita. Kiitoksia herra kollega Balcites. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamą komisiją. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät komission edustajat. Haluaisin sanoa, että tämä asiakirja joka, jota on laadittu kuukausi toukokuulla, se on aika lailla tasapainoinen ja olen iloinen siitä, että täällä mainitaan myöskin nämä energiasaarekkeet, toisin sanoen ne maat, joilla tänä päivänä on edessään suuria ongelmia, ei ainoastaan energian suhteen, vaan myöskin tietynlaisen poliittisen riippuvaisuuden suhteen yhdestä ainoasta energian toimittajasta – mitkä tahansa energiavoimavarat, ne ovat yhteydessä muihin energialähteisiin ja monet asiat ovat riippuvaisia hinnasta. Tänään me puhumme kaasusta, mutta kaasu on hyvin läheisessä yhteydessä sähköön. Ja tänään Venäjän viranomaiset päättivät rakentaa ydinvoimalan Kaliningradin alueelle. Haluaisin tietää, onko komissio jo ennakoinut tätä Venäjän päätöstä ja miten tämä päätös vaikuttaa tiettyihin alueisiin. Saattaa käydä niin, että me luomme toisen energialähteen, joka entisestään lisäisi tiettyjen maiden riippuvuutta tästä yhdestä ainoasta energiantuottajasta. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia, herra kollega. Sitten sitten kollega Karin seuraavaksi. Paldies priekšsēdētāji kungs. Man ir... Herra puheenjohtaja, minä haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Ja kysymys on näistä energiasarkkeista, kuten kollega juuri mainitsi. Latvia on, mitä kaasun toimitukseen tulee, aika turvallinen maa. Ja tammikuun tapahtumat eivät juurikaan koskettaneet meitä. Meillä on maanalaisia varastoja, joissa meillä on kahden vuoden tarve varastoituna maatamme varten. Ja näistä maista emme välitä kaasua pelkästään naapurimaille Viroon ja Liettuaan, vaan myöskin Venäjälle Pietari aikaa jo myöskin ottaa kaasua Äh, Latviassa ja pumppaa sitä eteenpäin itäänpäin. Olemme siis tavallaan hyvässä tilanteessa, mutta kun tarkastelemme asiaa lähemmin, koko kaasuinfrastruktuuri meillä on sellainen, sellaisessa tilanteessa, että se joko kuuluu Gazpromille tai Gazpromilla on monopolioikeudet käyttää verkostoa useita vuosia. Joten turvallisuus miten kannattaa pitää myös tämä ottaa huomioon. Ymmärrän toisaalta sen, että siellä missä jo on olemassa yhteyksiä, niin äh, silloin tämä käänteisvirtaus on hyvin tärkeä ja tammikuun tapahtumat myöskin viittasivat tähän suuntaan, mutta pitäisi myöskin pohtia sitä, että pitäisi luoda uusia äh, poikkeus, poikkiyhteyksiä ja tämä koskettaisi myöskin niitä maita, jotka ovat täysin erillään. Näitä ovat Baltian maat ja Suomi, koska me olemme täysin riippuvaisia yhdestä toimittajasta samalla tavoin kuin Ukrainassa, jossa ongelmat ovat luonteeltaan puhtaasti poliittisia. Kysymys oli pelkästään poliittisesta ratkaisusta lopettaa kaasun Meidän alueellamme tämä on myöskin mahdollista ja kysymyksiä kuulisi komissiolle, miten pitkälti komissio on pohtinut tätä. Kiitoksia kollegalle. Sitten rouva kollega Povinska Dolarska, olkaa hyvä. Ja również przyjmuję z ogromnym zadowoleniem. Minäkin suurella tyytyväisyydellä otan vastaan tämän asiakirjan. Pieni huomio vain. Kun puhutaan kriisitilanteesta ja reaktiosta, jolla voitaisiin ehkäistä kriisiä, viidessä artiklassa kohdassa neljä puhutaan prevent, Preventive Action Plans, joita pitäisi joka toinen vuosi päivittää. Minusta vaikuttaa siltä, jos puhutaan kriisistä, niin pitäisi olla review arviointi ensi vuonna, ei ehkäpä päivittäin joka toinen vuosi, mutta jos kriisi puhkeaa, niin ei voida odottaa kahta vuotta näiden muutosten kanssa ennaltaehkäisiin toimintasuunnitelmiin. Sitten toinen huomio. Edellisessä keskustelua kollega Espanjasta kertoi, että tilanne Espanjassa – on tietysti täysin erilainen kuin itäisiä sen Se pitää ottaa huomioon, mutta haluan niin kertoa, että solidaarisuus Euroopassa perustuu juuri siihen, että yksi kaikkien kaikki yhden puolesta, että ei voi olla, tai tätä kysymystä ei näin joustavasti voida käsitellä, että, tätä se, että meitä se koskee, että ei, ei Tämän asiakirjan parissa varmaan tehdään vielä jatkotyötä ja kollega kertoi tässä juuri, että tässä on hyvin myöskin poliittisista kysymyksistä kyse. Ja sen niin tärkeä on tämä solidaarisuuden ulottuvuus, vaikka tietysti jotkut maat ovat jonkin verran paremmassa tilanteessa kuin toiset. Ah, Kollegin Kiitoksia sitten kollega Niebler. Kiitos herra puheenjohtaja tulin hiukan myöhässä, joten en valitettavasti kuullut esitystä. Toivottavasti en sano jotakin sellaista, mistä kollegat ovat puhuneet. Jos näin käy, niin pyydän ymmärrystä. Niin, minulla olisi siis konkreettinen kysymys ja haluaisin esittää sitten yhden kommentin. Erot kaasu talouden rakenteessa energiamarkkinoiden välillä eri jäsenvaltioissa ovat tunnettuja olemassa sellaisia geologisia ja maantieteellisiä olosuhteita, joten uskoakseni tehokas kriisistä huolehtiminen – on mahdollista vain silloin, kun on yhteisiä standardeja, mutta jokaisessa jäsenvaltiossa kuitenkin eri tavoin hoidetaan välineitä ja joustavuuden täytyy säilyä. Komission suuntaan esittäisin kysymyksen, miksi lakistyksessään komissio on tarttunut asetuksen välineeseen eikä direktiivin tiedän, että asetus on panna toimeen, mutta jos ajatellaan joustavuutta, jota haluaisin säilyttää se valtio, silloin pitäisi kuitenkin pohtii vielä sitä, olisiko kuitenkin parempi käyttää direktiiviä. Ja toinen kommentti, joka haluaisin esittää, olisi se, että haluaisin viitata vielä kerran tähän tammikuun kaasukriisiin. Minä vuoden alun kokemuksesta sanoisin, että kun yritykset harjoittavat yhteistyötä ja koordinoivat läheisesti toimintaansa, niin silloin ongelman ratkaisu on helpompaa ehkä, mutta kuitenkin mahdollista. Tärkeää on, että kriisiä hallinnoitaessa, mikä on otettu esille aikaisemmissakin, ensisijaisesti yritykset ovat vastuussa ja sitten on tällaista porrastettua vastuullisuutta, mutta minusta ensisijaisesti vastuun täytyy olla yrityksillä sekä kansallisella, alueellisella että eurooppalaisella tasolla. Ja sitten tällainen porrastettu mekanismi otetaan käyttöön. Tässä ovat, voidaan sitä vastuuseen sekä erilaiset kaasuyritykset ja muut, mutta myöskin kansalliset viranomaiset, myöskin Euroopan unioni, mutta tämän täytyy myöskin käydä selkeästi asetuksesta, että kysymys on tällaista porstetusta vastuusta ja että ennen kaikkea ensisijaisesti yritykset ovat vastuussa. Sitten on saanut jopa kuulla, herra Ryytä, herra pääjohtaja, puhuitte siitä, että yksittäiset jäsenvaltiot otetaan tässä vastuuseen selvästi, niin ne täytyy huolehtia tietystä minimihuollosta ja ajatellen kaikkia solidarisuutta, jota minäkin olen tukemassa, niin kuitenkin vastine sille on sitten kolikon kääntöpuoli, että jäsenvaltiot myöskin itse huolehtivat omasta osuudestaan. Kiitokset. Eli tässä yllin kyllin kysymyksiä ja nyt pyydän komissiota vastaamaan niihin. Ja teillä nyt on äh, jonkun verran aikaakin. Herra Ryytä, aloitatteko te? Äh, Aloitan kernaasti. Jos en tiedä jotain, niin sitten annan puheenvuoron kollegalle. Jos voisin ensinnäkin kiittää kaikkia kunnianarvoisia jäseniä parlamentissa tästä yleisellä tasolla hyvin positiivisesta vastauksesta ja tästä vastakaiusta, jota on tullut tätä esitystä kohtaan. Ja odotan todellakin näitä konkreettisia keskusteluja, joilla me, joita meillä tulevina kuukausina ja viikkoina käydään, jotta voidaan nähdä, että miten tässä voidaan edetä nopeasti lainsäädännön osalta. Olen melko varma, Andres Pipalks on samaa mieltä. Herra Vidal Quadras hyvin selkeästi sanoitte, että meidän mahdollisesti täytyy tutkia tarkemmin hätätilan määritelmää artiklassa 96. Se on hyvin vaikeata määritellä hätätilanne hyvin tarkalla tavalla. Olemme yrittäneet niin tehdä artikla 96, mutta se, ehkäpä siinä sekä se on jotain sellaista, jonka kanssa täytyy vielä tehdä työtä. Panen merkille tämän asian, joka on vaikea asia, että jos on tässä vaihdossa velvoite, niin joskus pyydämme vaihtamaan polttoainetta, joka on tehottomampi kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Ja samanlainen keskustelu oli, kun puhuttiin ydinvoimaloista koko ETS-keskustelussa ja se kysymys varmaankin tulee esille tässäkin. Tietojenvaihdon ehdot, monetkin teistä ovat tämän kysymyksen esittäneet tai asian ottaneet esille, että tietysti on näitä kaupallisia ulottuvuuksia näissä tiedoissa – joita meidän täytyy saada, ja olemme ottaneet käyttöön jo artiklan 12.3 puitte- puitteissa ollaan jo otettu käyttöön säännös tästä liikesalaisuudesta näissä tiedoissa. Samanlainen säännös on artiklassa 13. Mutta jos nyt haluatte, niin Täytyy varmaankin vahvistaa tätä mahdollisuutta varmistaa, että saamme vain ne tiedot, joita tarvitsemme. Ja joskus nämä, jos ne Kymmenen vuoden agrikonilla voidaan tehdä nämä tiedot vähemmän arkaluontoisiksi liikesalaisuuden osalta. Sitten suojelun asiakkaan määritelmä se, tämä tapa, joka on valittu, se kohdistuu kotitalouksiin. Ja sitten jäsenvaltioiden päätösvaltaan jätetään lisätä muita suojeltuja asiakkaita, pk-yritykset, tämä on tämä subsidiariteettiläisnimistapa, jos sen näin voi ilmaista. Vaikka minun täytyy sanoa, että suojeltu asiakas sillä on merkitystä vain tarjota standardin osalta 7 päivää ja 60 päivää. Ei. r 1 standardissa infrastruktuurien osalta, jossa on tämä koko kaasukysyntä. Siinä katetaan yritykset ja yhtiöt. Tämä ehkäpä alustavana huomautuksena. No sitten monet arvoiset jäsenet parlamentissa ilmaisin siis tämän näin, että näissä kysymyksissä oli ulottuvuus, joka ylitti asetuksen soveltamisalan. Herra Chip mutta herra Karens myös ja herra Balchitis kysyivät tätä, että mikä on tilanne eri maissa, erityisesti Baltian alueella. Pieni mainos tässä ehkä teemme, lisä, teemme jatkotyötä Baltian sisämarkkinoiden ja energian yhteenliityntäsuunnitelman kanssa sekä sähkön osalta. Herra Valchidites, mutta myöskin koskien koko tätä kysymystä kaasun yhteenliittymistä, yhteenliitännöistä. Ja erityisesti käsittelemme tätä erityistilannetta, jossa on ehkä tarve energialle Baltian maissa. Varmistetaan, että ei tehdä liikaa sähkön yhteenliitännät on pystyy esimerkiksi Ruotsin ja Liettuan välillä hoitamaan tai kolmen Baltian maan välillä, jotta voidaan varmistaa, että on yhteisempi lähentymistapa vaihtoehtojen suhteen. Tulee tarve tutkia mahdollisuuksia kaasun yhteenliitäntöihin Liettuaan ja Puolan välillä – mikä se volyymi on siinä, mitä tarvitaan oikeasti, minkä tyyppisiä yhteenliityntöjä tarvitaan, ehkä Suomen ja Viron välillä esimerkiksi, mikä osa on Latvian varastoilla, myöskin jos otetaan huomioon kaupallisempi lähestymistapa, kaikki nämä kysymykset voidaan asettaa ja ratkaista paremmin alueellisessa lähestymistavassa. Ja sillä tarjotaan kehys tässä ja hyvin konkreettisin toimin tässä ryhdytään siinä, kun kehitetään näitä toimia valtion yhteenliitintojen yhteydessä ja siinä suunnitelmassa. Sitten kysymys siitä, että M-1 standardi uusille verkonhaltijoille – onko aikataulu oikea. Me mielellämme sitä kyllä voimme tutkia uudelleen, että, että tulee tarvittava suunnitteluaika. Sitä harkitaan parhaillaan. Sitten yhteisöhätätila artikla 10. Hyvin hieno ero tehdään siitä, jos koskee vain yhtä jäsenvaltiota, niin voidaan julistaa yhteisön hätätila. Jos koskee enempää kuin yhtä, niin se julistetaan. Koska jossakin tapauksissa R-1, infrastruktuurihäiriö, saattaa olla jotain sellaista, jonka jäsenvaltio pystyy hoitamaan täysin itse, eikä tarvitse ollenkaan yhteisön väliintuloa. Herra Svoboda, Luulakseni olen useampiin kysymyksistänne jo vastannut ja reagoinut. Olen yhtä mieltä, että toimitusvarmuus ei ole asia, joka sinänsä voitaisiin kattaa pelkällä asetuksella, vaan siinä on monia muita osatekijöitä mukaan tulossa. Katsotaan kernaasti vielä näitä N-1 määritelmiä. Häpeäkseni täytyy tunnustaa, että kun katsoo sinne liitteeseen ja NMIN määritelmiä katsotte, niin itsekään en niitä ymmärrä. Se on liian monimutkainen ja matemaattinen. Siinä tarvitsen aina kollegaani, joka sitä selvittää. Sitten tämä tulkintakysymys, se on melkein ikään kuin matemaattinen kaava. herra Enchu. Ja on selvää, että täytyy varmistaa, että komission tieto artiklassa 12 on riittävä ja täydet tiedot saadaan. Samaan aikaan täytyy varmistaa, että liikesalaisuustiedoissa pidetään yllä. Herra De Angelis, provosoitte minua aloittamaan yleiskeskustelun energiapolitiikasta, koska itse asiassa kysytte energialähteiden yhdistelmästä kysymystä. Tietysti tarvitaan eri reittejä kaasussa, mutta täytyy myös katsoa tätä kokonaisyhdistelmäärkeen lähteessä ja se tietysti ylittää tämän nykyisen asetuksen kattavuuden tai sen luonnoksen, josta nyt keskustellaan. Näin muodoin olen varmaankin enemmän tai vähemmän vastannut kaikkiin kysymyksiin. Tämä asia, jonka Rova Kolaska Bulenska otti esille, koskee tätä uudelleenarviointia, että joka toinen vuosi uudelleenarvioidaan arvioidaan Tietysti, tietysti tämä on selvää, että jos on kriisi, niin ei pitäisi odottaa kaksi, kahta vuotta uudistamisessa. Orva Nibler. Uskon, että olemme yrittäneet tässä jo tänään keskustelun aikana hyvinkin tehdä selväksi, että pidämme selkeästi parempana asetusta, joka ensinnäkin kohdistuu yritysten toimintaan. Minun näkemykseni mukaan myös asetus tietysti sisältää suoria äh, vaatimuksia, niin sillä voidaan myöskin toteuttaa subsidiariteettiperiaate. Sitähän tässä on yritetty. Asetus, että se olisi nopea, että meillä ei tule niitä ongelmia, joita oli direktiivissä. Tämä on yksin, tämä toteuttaminen oli puutteellista osittain, ei ole tapahtunut ollenkaan. Asetus kyllä, mutta saman aikaan otetaan huomioon subsidiariteettiperiaate ja otetaan huomioon myös se tosiasia, että jokainen jäsenvaltio on ihan eri tilanteessa. Sen vuoksi myös tämä määritelmä ei mitään yleisiä sääntöjä äh, esimerkiksi kaasuvarastoille, vaan tämä N-1 standardi juuri. ja keskittyminen kriisin ennaltaehkäisyyn ja viimeinen toiminta sitten Euroopan tasolla, sen jälkeen kun yritysten tasolla, jäsenvaltioiden tasolla, alueellisella tasolla toiminta ei ole riittänyt. Siinä mielessä toivon, että ympyrän neljännessä olemme onnistuneet. Ehkä tämän verran tästä. Ganz herzlichen Dank für... Sylmiset kiitokset näistä tiedoista ja siitä, että olette pohtinut asioita ja kauniinta on, että pääjohtaja sanoi itse, että komissio ei ymmärrä itse omia tekstejään. Tämä nyt oli hiukan ilkeästi sanottu, mutta se oli tietysti vain yhdestä muotoilusta, jota pääjohtaja ei ymmärtänyt, mutta kuitenkin tämä miellytti minua. Hyvät naiset ja herrat, näin olemme tämän päivän esityslistan käyneet lävitse. Tapaamme huomenna ja jatkamme työskentelyä. Sydämiset kiitokset. Ja hyvä, että joskus jää vähän aikaa ja, ja tavataan taas huomenna.